Tämä on viimeinen kokouksemme ennen kesätaukoa. Toivotan teidät tervetulleeksi. Teillä on esityslista edessänne. Tiedätte, että meidän täytyy tämä hyväksyä. Meillä ei ole mitään muuta mahdollisuutta. No, kukaan ei näytä sitä vastustavan. Joten tämä esityslista on näin hyväksytty. Sitten toinen kohta. Nämä ovat edellisen kokouksen pöytäkirjaluonnokset. Teillä on nekin siellä edessänne. Jos kokouksen loppuun mennessä ette ole vastustaneet pöytäkirjoja, niin ne on näin hyväksytty. Sitten kohta kolme esityslistalla. Haluaisin vielä kertoa, että ensinnäkin tämä kokous menee nettitelevisioon. Meillä on kaikki kielet, paitsi tsekki, Liettua, Latvia, Viro, Malta ja Ruotsi. Kaikki muut kielet ovat nyt edustettuina täällä tulkkauksessa. Olen erittäin iloinen, että meillä on täällä herra Dennis Grolin komission koulutus- ja kulttuuripääosaston. Edustajan täällä paikalla hän on herra Schöblen seuraaja. Me viimeksi hyvästelimme hänet. Tämä oli erittäin miellyttävä asia, että teillä, meillä on nyt taas edustaja täällä. Toivon myöskin hyvää yhteistyötä ja seuraavien kuukausien aikana ja vuosina meillä tulee olemaan kyllä hankalaa, voin taata teille, mutta olemme miellyttäviä ihmisiä ja jos nyt tämän sitten myöskin kerrotte jakelle, että me olemme näin miellyttäviä, niin ongelmiakaan ei varmasti niin paljon ilmene, joten tervetuloa vielä kerran, herra Rodoli. Te olette britti vai irlantilainen? Irlantilainen. Niin, niin, selvä, selvä. No, sitten kohta neljä esityslistalla. Olen erittäin iloinen siitä, että meillä on täällä joitakin ministereitä tai ministeri, ministereitä, koska täällä on yksi sairastunut. Meillä on täällä Katarzyna Hoil, hän on opetusministeri. Sitten on rouva Barbara Kudritska, hän on tiede- ja korkeakouluministeri, korkeakoulutusministeri. Sitten on herra Bogdan Chorotski, kulttuuri- ja kansallisperintöministeri, mutta siis hänet korvaa hänen varamiehensä. Ja sitten meillä on herra Adam Gietsch, hän on urheilu- ja matkailuministeri. Pahoittelen sitä, että EPP-ryhmän jäsen, jäseniä on täällä jonkin verran paikalla. Ja sitten täällä vasemmiston edustaja kollega Biski, niin Pahoittelen sitä, että muita kollegoja ei ole vielä paikalla. Pyytäisin muiden ryhmien henkilöstöä, että he muistuttaisivat kollegaa siitä, että meillä on tänään kokous. Meillä on nyt uusi puheenjohtajakausi, joka on hieno asia. Varmasti myöskin tiedotusvälineet Puolassa ovat tästä ilmoittaneet. Täällä Puolan pääministeri oli paikalla täysistuntosalissamme. Tämä oli erittäin ilahduttava, hieno päivä. Me otimme hänet vastaan ja hän piti aivan erinomaisen eurooppalaisen puheen. Me todellakin tunsimme yhteenkuuluvuutta hänen kanssaan, joten nyt voimme sitten lähteä siitä, että ne henkilöt, joita hänellä on kabinetissaan ja joita hän lähettää tänne, ovat yhtä hyviä ja yhtä eurooppalaisesti suuntautuneita. Tervetuloa tänne meidän riveihimme. Haluaisin lyhyesti vielä kertoa teille, mitä tai minkälaista työtä me tällä hetkellä teemme. Meillä on kollega Fisas Excela, joka juuri haluaa, joka haluaa esitellä eurooppalaisen urheiluulottuvuuden meille. ja rovahani Ball, hän ei ikävä kyllä ole paikalla, mutta hänen mietintönsä käsittelee aikaisia koulupudokkaita. Sitten meillä on Puolan kollega Oris, joka juuri valmistelee mietintöä eurooppalaisesta elokuvasta digitaalisella aikakaudella. Se hyväksytään lokakuussa ja huomenna sitten Huomenna meillä on kuulemistilaisuus tästä. Sitten edustaja Palja Deli, hän ei myöskään ole paikalla. Hän puhuu eurooppalaisesta kulttuuriperinnöstä tai tekee siitä mietintöä. Tämä asia on jo käsitelty Unkarin puheenjohtajakauden aikana. Parlamentissa teimme hyvää yhteistyötä sen kanssa, mutta he ovat ne, jotka saavat tämän saattaa päätökseen joten me voimme sitten ensimmäisen hankkeen jo päättää tällaisena menestyksekkäänä hankkeena. Sitten haluaisin muistuttaa teitä siitä, että syyskuun alussa lähetämme Brotsvan valtuuskunnan ja siitä tulee aivan ö, loistava konferenssi. Siellä on meidän ryhmän paikalla Sitten on myöskin Solve for Europe. He tapaavat lauantaina, joten tästä tulee aivan hieno viikko siellä paikan päällä. Ja Boris tulee olemaan myöskin paikalla. Se on tietysti hänen kotimaansa. No, haluaisin vielä muistuttaa siitä, että, että nämä rahoituskehyskysymykset ovat tässä myöskin mukana ja me odotamme jännityksellä komission uusia ehdotuksia uusille hankkeille, ohjelmille, kulttuuri, urheilu, koulutus. Varmasti tästä tullaan käydä, käymään hyvin tiivistä keskustelua, kivasta keskustelua, koska kaikki se, mistä me olemme puhuneet, on melko ristiriidassa sen kanssa, mitä me kaksi vuotta sitten päätimme. Meidän täytyy tätä asiaa käsitellä ja totta kai toivomme teidän tukeanne. No niin, nyt haluaisin vielä lyhyesti kertoa, miten tulemme tästä etenemään. Minä annan jokaiselle ministerille mahdollisuuden puhua korkeintaan 15 minuuttia. He saavat kertoa, mitä he voivat tai toivovat voivansa tehdä seuraavan kuuden kuukauden aikana. Eihän kuudessa kuukaudessa voi maailmaa tai neuvostoa muuttaa. Voi jatkaa sitä, minkä muut ovat aloittaneet ja myöskin pohjustaa sen, mitä seuraava puheenjohtajavaltio sitten tulee varmasti mielellään tekemään. Ja minä näin, että teette niin kuin edeltäjänne te teette työtä tämän kolmi trilogi, trilogin puitteissa, eli edeltäjät te ja sitten seuraava. Tämä on mielestäni hyvä, koska se myöskin sitten tuottaa jatkuvuutta. Nyt ensimmäisenä meillä on opetusministeri ja annan Rouva Hallille puheenvuoron. Rouva Hall, te saatte puheenvuoron. Teidän täytyy pitää mikki päälle sieltä. Szanowna Pani Przewodnicząca, E, szanowni Państwo posłowie. No, puheen, rouva puheenjohtaja, hyvät Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Aluksi sanoisin, että Puola on ensimmäistä kertaa Euroopan unionin puheenjohtajavaltio. Ja tietysti tämä on uusi kokemus meille. Kun puhun täällä teille, olin aiemmin opettaja, niin oikeastaan nyt minusta tuntuu siltä aivan samalta kuin entisessä ammatissani. Minun piti noudattaa suunnitelmaa. Minun täytyy myöskin huolehtia kokeista. Ja nyt on opettajana tietysti olin mielenkiintoista tapahtumista, joita järjestettiin Belgian ja Unkarin puheenjohtajakauden aikana – ja haluan nyt kiittää hyvästä yhteistyöstä. Ja tietysti olen voinut valmistautua tätä kautta myös Puolan puheenjohtajakauteen tähän käynnistyneeseen puolen vuoteen. Meidän puheenjohtajakautemme aikana haluamme edistää solidaarisuutta. Nimittäin Puolassa on aina ollut solidaarisuutta. 1881 me hyödyimme tästä solidaarisuudesta. Solidaarisuus on tänään tärkeämpää kuin koskaan. Ajatellen talous- ja rahakriisiä. Se on välttämätöntä Euroopassa. Ajattelen myös naapurimaita, esimerkiksi itäisen kumppanuuden puitteissa. Eurooppa 2020 strategia osoittaa, että Eurooppa Eurooppa täytyy kehittyä kestävällä, älykkäällä tavalla. Se merkitsee myös sitä, että sosiaalinen ulottuvuus otetaan huomioon, työllisyys on tärkeää. Ja tietysti meillä on tavoitteita koulutus- ja nuorisopolitiikalle. Hyvät naiset ja herrat, nuorison alueella Puola tulee edistämään sitä, että nuoriso voi saada enemmän osallisuutta demokratiaan Euroopassa. Olemme käynnistämässä 18 kuukauden dialogia. Edellisen trion kokemukset, Espanja, Belgia, Unkari, ovat meille arvokkaita ja tulemme hyödyntämään myöskin näitä kokemuksia ja jatkamaan työtämme niiden pohjalta. Puolan puheenjohtajakauden aikana tulemme keskittymään prioriteettiin nuoriso ja maailma. Ja tämä on neuvoston johtopäätöksistä nähtävissä joka koskevat Euroopan yhteistyötä vuoteen 2018, siis nuorison yhteistyötä unionin sisällä tullaan lisäämään yhteistyössä nuorison kanssa Itä-Euroopasta ja kaukaisen alueelta. Tulemme harjoittamaan perusteellista yhteistyötä nuorison kanssa myöskin harjoittamaan käytäntöjen vaihtoa eri jäsenvaltioiden kesken – Tämä on hyvä lähtökohta äh, sille, miten nämä itäisen naapuruuspolitiikan maat voivat lähentyä Eurooppaa. Hyvä lähestymistapa tälle oli myöskin viime vuoden konferenssi, joka koski liikkuvuuden itäistä ulottuvuutta. Siellä hyväksyttiin Varsovan julistus, jossa sanottiin, että että on saatava aikaan parempia yhteyksiä kansalaisten ja järjestöjen välillä, ja että ne voivat johtaa siihen, että kansalaisyhteiskunta vahvistuu kumppanimaissa, että demokratia vahvistuu, että sitä voidaan edistää, ja että saadaan edistettyä avointa yhteiskuntaa, joka mahdollistaa myöskin yhteistyötä. Neuvosto joka kokoomassa käsittelee nuorisoa ja koulutusta ja urheilua. Marraskuussa tulee toivottavasti hyväksymään johtopäätöksen, joka edistää sitä, että jäsenvaltiot harjoittavat nuorison politiikan alueella yhteistyötä eri maailman alueiden kanssa. Vuoden 2011 neuvoston päätös, joka koskee vapaaehtoisuuden vuotta, sen osalta haluamme myöskin lisätä osallisuutta. On tärkeää, että tätä voidaan edistää äh, tällaista äh, vapaaehtoistoimintaa jäsenvaltioissa. On toivottavaa, että siitä tulee yhä enemmän sosiaalista pääomaa jäsenvaltioissa ja että sen kautta myös vahvistetaan eurooppalaista identiteettiä. Ja samalla myöskin voidaan edistää eurooppalaisia, eurooppalaista yhteiskuntaa. On tärkeää, että koko Euroopassa vapaaehtoistoiminta – tulee ennen kaikkea nuorison edistämäksi. Niin, rouva puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Pantaessa toimeen strategiaa Eurooppa 2020 ja myöskin luotaessa koulutuksen ja koulutuksen strategisia puitteita Euroopassa. Meillä on kaksi prioriteettia koulutuksen alueella. Ennen kaikkea korkeakoulujen nykyaikaistaminen ja tämä on asia, jossa tänäänkin pääsemme yhden askeleen eteenpäin. Rouva Barbara Kutritska tulee puhumaan asiasta. Toinen prioriteetti on koulutus ja liikkuvuuden lisääminen. Nuorisolla tulisi olla taitoja, jotka mahdollistavat sen, että he voivat hyödyntää henkilökohtaisessa ja ammatillisessa kehityksessään liikkuvuuden tarjoavia mahdollisuuksia Euroopassa, jossa ei ole rajoja. Tämä on asia, jonka tulemme pian panemaan toimeen, jotta saamme aikaan tasavertaisemman yhteiskunnan. Tulemme myös korostamaan sitä, että Comenius-ohjelmalla on erityinen rooli, että se suuntautuu siis nuorisoon ja järjestöihin, jotka ovat omistautuneet jo esikoulukoulutukselle. Tätä kautta koululaiset saavat taitoja, jotka ovat välttämättömiä sille, että he voivat jatkossa hyötyä liikkuvuudesta koulutuksen puitteissa. Lippulaiva-aloite nuorisoliikkeellä osoittaa, että vuoteen 2020 mennessä jokaisella nuorella eurooppalaisella tulee olla mahdollisuus saada osa koulutuksestaan ulkomailla neuvoston suositus, että vuonna 2011, vuonna 2011 joka korostivat nuorisoliikkeellä äh, aloitetta, on sellainen, että pyritään tullakin edistämään liikkuvuutta siis vieraiden kielten oppimisen kautta. Ja samalla se myöskin mahdollistaa sen, että hankitaan interkulttuurillisia kulttuurillista taitoa, pätevyyttä. Puola puheenjohtajavaltiona tulee tekemään kaikkensa, jotta se tukee aloitteita, joilla pyritään edistämään vieraiden kielten oppimista. Vieraiden kielten osaaminen on tärkeä tekijä kilpailukyvylle ja talouskasvulle ja tietysti myös työllistettävyydelle, joka jokaisella yksilöllä on. Se on hyvin tärkeä kysymys vieraiden kielten oppimisen osalta. Tässä on tärkeää ottaa huomioon myöskin sellaiset vieraat kielet, jotka jotka ovat harvinaisempia. On tärkeää, että opetetaan naapurimaiden kieliä ja tiettyjen alueiden kieliä. Ja työskentelemme jo siihen suuntaan, että vieraita kieliä opetettaisiin mahdollisimman varhaisesta vaiheesta. Täytyy olla mahdollista, että mahdollisimman varhaisessa vaiheessa aloitetaan ensimmäisen vieraan kielen opiskelu. Me tarvitsemme myös lainettua yhteistyötä koulujen kesken, eri jäsenvaltioista. Puola puheenjohtajavaltiona tekee luonnosta neuvoston johtopäätöksiä, joka koskee vieraankielten taitoa, joka merkitsee myöskin liikkuvuuden lisäämistä. On tarkoitus, että marraskuussa hyväksyttäisiin tämä johtopäätös, joka koskee liikkuvuutta koulutuksen alueella. näissä asiakirjoissa, näistä asiakirjoista tullaan järjestämään konferenssi Varsovassa. Vieratkielet ovat siis tärkeitä sekä ammatillisesti että henkilökohtaisesti. Tästä asiasta tullaan järjestämään syyskuussa konferenssi ja toinen konferenssi vielä marraskuussa, joka liittyy nimenomaan pätevyyden kehittämiseen. Elinikäinen oppiminen varhaisesta viestää. Varttuneempaan panikään on tärkeä kysymys myös. Gdanskissa on tarkoitus järjestää myöskin konferenssi, jossa on kysymys kielten oppimisesta koko elinjään aikana ja siitä, miten se vaikuttaa työllisyyteen. Tuon kokouksen toisena aiheena tulevat olemaan myöskin eri koulutusjärjestelmät ja koulutusjärjestelmien väristen erojen tasoittaminen – ja se, miten voidaan saada mahdollisimman paljon koulutuksen kautta pätevyyttä. Puola haluaisi myös tarttua kysymykseen elinikäisestä oppimisesta. Se on hyvin tärkeä tekijä kilpailukyvylle ja työllistettävyydelle ja liikkuvuudelle. Myös sille, että yhteiskunta, yhteiskunnassa tapahtuu yhteenkuuluvuutta ja se on myöskin tärkeää henkilökohtaiselle kehitykselle. Me tulemme antamaan tai pyrimme antamaan uuden sykäyksen aikuiskoulutukselle Euroopassa. Katsotaan myöskin, miten voidaan saada tarjottua parempia jatko- ja täydennyskoulutusmahdollisuuksia, miten voidaan tunnustaa eh, tietoa jota, ja taitoa, joka, jota ei ole hankittu muodollisessa koulutuksessa. Ja samalla pyritään myöskin tukemaan eurooppalaista ohjelmaa, joka koskee aikuiskoulutusta. Puola tulee valmistelemaan johtopäätöstä myöskin aikuiskoulutuksesta, myöskin esittelemään agendan, joka kattaisi tulevia vuosia. Nämä on tarkoitus hyväksyä neuvostossa. Huhtikuussa Euroopan komissio julkaisi tiedonannon, joka koski monivuotista rahoituspuitetta. Ja tämä tietysti tullaan tutkimaan huolellisesti puheenjohtajakautemme aikana ja odotamme komissiolta päätösluonnosta, joka koskee monivuotista rahoituskehystä vuodesta 2014 vuoteen 2020. Ja siinä on tarkoitus erityisesti kiinnittää huomiota koulutuskysymyksiin. On tarkoitus, että uudet ohjelmat myöskin mahdollisimman läheisesti ovat yhteydessä EU 2020 strategiaan. Meidän täytyy saada aikaan enemmän yhteenkuuluvuutta Euroopassa, saada voimakkaampi kansalaisyhteiskunta, jossa nuoriso on voimakkaammin mukana, ja meidän pitää saada lisättyä vieraiden kielten taitoa Euroopassa. Ehkä vielä henkilökohtaisia kommentteja. Puolan liittyessä Euroopan unioniin minä olin meidän koulun johtaja, joka osallistui monenlaisiin eurooppalaisiin ohjelmiin, Komeniukseen ja Sokratesohjelmaan – ja muistan vielä erittäin hyvin sen, miten mielellään opettajat osallistuivat näihin ohjelmiin, vaihto muiden koulujen kanssa muista maista. Opimme paljon näiden ohjelmien kautta muista kulttuureista, muista mentaliteeteista, muista koulutusjärjestelmistä. Kaikki tuo, kaikesta tuosta, mitä tapahtui uusien ystäviemme parissa – ja koululaisista tuli tietyllä, tietyssä mielessä toisten, toisten maiden suurlähettiläitä, Euroopan unionin suurlähettiläitä, siis tuon unionin, johon Puola vielä siinä vaiheessa ei kuulunut. Muun muassa näiden vaihto kautta Puolan yhteiskunta suurella enemmistöllä hyväksyi liittymisen Euroopan unionin kansanäänestyksessä. Voimme kiittää lapsiamme ja lapsenlapsiamme. He tiesivät jo silloin, mitä hyötyä liittymisestä olisi. Ja kiitos näiden vaihto-ohjelmien, jotka osoit, ovat suuntautuneita myöskin naapurimaihimme idässä. Me voimme siellä saada voitettua uusia lähettiläitä Euroopan unionille, koska he sitten tulevaisuudessa tulevat päättämään sen, miltä meidän naapurustamme tulee näyttämään. Nämä vaihto-ohjelmat nuorisolle, opettajille, koululaisille – niiden pitäisi olla mahdollisimman avoimia. Tämä on vakaumus, joka minulla on syntynyt henkilökohtaisesta kokemuksesta. Rova puheenjohtaja, hyvät naiset herrat, minä olen nyt estellyt teille Puolan puheenjohtajakauden prioriteetit ja työohjelman alkanutta kuuden kauden jaksoa varten. Me tulemme tekemään kaikkemme, jotta voimme kohdata haasteet. Mehän tiedämme, että puheenjohtajakausi on suuri haaste. Olen iloinen siitä, että harjoitamme teidän kanssanne läheistä yhteistyötä ja pyydän jo nyt, että osallistutte eri tilaisuuksien järjestetään puheenjohtajakauden aikana ja henkilökohtaisesti olen tietysti valmis tapaamaan teitä harjoittamaan yhteistyötä kanssanne aina tilanteen ja tarpeen mukaan. Sydämiset kiitokset takavaisuudestanne ja olen valmis vastaamaan kysymyksiin. Kysyn. Kiitoksia. Minulla on täällä aika monta puheenvuoropyyntöä, mutta tässä aluksi haluaisin, että kiinnitätte huomiota siihen, että näin kriittisenä aikana, kun komission takahuoneessa ohjelmissa – tapahtuu murroksia, niin tässä pitäisi nyt ryhtyä toimiin. Eilen minulla oli ilo kuunnella joitakin komission edustajia, jotka kertoivat minulle, miten millaisilta mahdollisesti nämä uudet ohjelmat tulevat näyttämään. Ja jos kuulin oikein, niin silloin ei enää mitään tällaista komeniusohjelmaa tule olemaan tällä nimellä, ei mitään regio ohjelmaa joka viimeisen kolmen vuoden aikana on ollut äärimmäisen menestyksekäs. Ja tästä, tässä menee ikään kuin leima, leima katoaa. Etiketti katoaa, enkä minä ymmärrä, että miksi siitä sitten hankkiudutaan eroon. Mielestäni on hyvä, että juuri kulttuurin ja koulutuksen saralla komissio mm, aikoo lisätä varoja prosentuaalisesti katsottuna erittäin paljon. Se on hienoa, mutta niin kauan kuin en tiedä, että mitä tuossa mustassa laatikossa todella on sisällä, on vaikeaa tässä nyt vain sitten antaa suosionosoituksia. Minä haluan tietää, mitä milloin annetaan kenellekin, kuinka monta prosenttia menee komeniukseen, kuinka paljon Erasmukseen, kuinka paljon Leonardon, kuinka paljon nuorisolle, kuinka paljon urheilulle. Niin kauan kuin en tiedä tätä, niin en voi mitenkään kaikesta sydämestäni taputtaa käsiäni. Ja tästä syystä pelkäänkin, että me joudumme sellaiseen tilanteeseen, mitä, mitä oikeastaan kaksi vuotta sitten, minkä halusimme välttää, että saamme ohjelman uudella nimellä me rikoimme tämän Youth on the Move-asian ja nyt sitten ikään kuin takapäin halutaan nimetä tämä sitten esimerkiksi nimellä Erasmus kaikille tai mitä hyvänsä. Minä pyydän teitä ja toivon todellakin, että olette tässä tämän asian puolesta puhujia. Kysyn, että miksi ohjelma ei voi olla edelleenkin nimeltään elinikäinen oppiminen. Ja sitten ohjelman sisällä voisi tapahtua se, mitä pitää tehdä. Että ylhäällä meillä on horisontaalisia asioita ja sitten, että sisällä on olemassa pilari Erasmus, komeniuspilari kokonaisuudessaan, sitten nuorisopilari. Miksi nyt täytyy jokin uusi nimi kehittää tälle kaikille. Minä todellakin pyydän neuvoston puheenjohtajavaltiota toimimaan tässä tiukasti. On todettu, että neuvosto puoltaisi tätä ja tämä tulisi toimimaan näin. Ja voisimme kyllä sen pyrkiä estämään, mutta se ei auttaisi mitään. Näin pitkällä me ole vielä, joten minä todellakin pyytäisin Puolan puheenjohtajavaltiota, että tässä tekisitte järkeviä asioita. Jos sanotte, että komenius on hyväksytty, Komenius on tällä hetkellä etiketti. Se ei ole vielä se, mitä Erasmus on, koska Erasmus on jo perustettu 87, mutta sen nimi on kuitenkin jo sellainen, että en nyt näe, että mis, miksi sen pitäisi kadota johonkin. Ja ihmiset sitten pohtivat, että eikö sitä nyt enää ole olemassa. Eli tämä oli minun vetoomukseni puheenjohtajavaltiolla, että emme jäisi yksin tässä taistelussa. Ja komissio ennen kuin se tekee uudet ohjelmat, niin pitäisi katsoa, hiukan tarkemmin ja auttaa komissiota niin, että me voimme todellakin hyväksyä sen, mitä se tekee. Nyt annan edustaja Kammer Evertille puheenvuoron. Toivotan hänet tervetulleeksi sosiaalidemokraattien puolesta. Rova Kammer Evert. Niin, kiitoksia oikein paljon. Kiitoksia ministeri tästä puheenvuorosta. Monet asiat siitä, mitä tässä totesitte, niin voimme kyllä allekirjoittaa tässä valiokunnassa täysin ongelmitta. Ja voimme toivottaa erittäin paljon onnea tälle myöskin haastavalle ohjelmalle. Haluaisin kuitenkin nyt vielä puhua siitä, mitä Doris Pak juuri totesi. Tämä todellakin aiheuttaa meille suurta huolta. Me kaikki olemme varmastikin erittäin iloisia siitä, että komissio on ilmoittanut meille että budjettia koulutuksen saralla aiotaan kasvattaa merkittävästi. Tämä on hieno asia ja me olemme iloisia siitä, mutta, mutta se huolenaihe, jonka Rova Pakkin tässä juuri esitti, että me valiokuntana pelkäämme hyvin voimakkaasti sitä, että nämä menestyksekkäät ohjelmat, joita meillä on, että ne sitten ikään kuin katoavat ja sitten me myöskin tässä parlamenttina annamme ikään kuin poliittista suuntautuneesta pois. Toteamme, että kyllä koulutusta on ja se on hyvää, mutta emme tiedä, mihin yksittäisiin kohteisiin rahat menevät. Emme pysty sitä ohjaamaan, miltä nämä yksittäiset ohjelma, ohjelmat näyttävät sisällöllisesti ja kuinka paljon rahaa niihin valuu. Tämä on kyllä suuri ongelma, enkä minä myöskään ymmärrä yhtään, miksi menest merkityksekkäitä asioita, joita meillä juuri koulutusohjelmassa on. Miksi niistä täytyisi luopua jonkin uuden takia? Koska täytyy, ihmisten täytyy sitten eh, tottua siihen, että on olemassa jotakin, mikä oli aikaisemmin Comenius tai Erasmus tai mikä hyvänsä. Tämä on täysin järjetöntä se, että tällaiset menestyksekkäät ohjelmat, joita meillä tähän mennessä on ollut, että niistä luovutaan ja sitten niille annetaankin uusi nimi tai sitten, että kaikki katoaa ikään kuin yhteen koriin. Joten toivoisin todellakin, että te neuvostossa teette kaikkenne sen eteen, että ne ohjelmalinjat, jotka ovat olleet menestyksekkäitä viime vuosina, ovat sellaisia, että ne voidaan tunnistaa myöskin tulevaisuudessa. Ja sitten mikä minulle on äärimmäisen tärkeää, Meillä on tämä Youth in Action, joka on todella menestyksekäs ohjelma, joka eh, on epämuodollisen koulutuksen alalta. Ja kun nyt ajatellaan sitä kysymystä, että totta kai meidän täytyy kouluttaa lapset ja nuoret hyvin ammattia varten. Siihen kuuluu tietysti liikkuvuus, oleskelu ulkomailla. No eihän tämä ole kiistanalainen asia, mutta tämä koko asia, tämä koko alue epämuodollista koulutuksesta, jossa kyse ei ole siitä, että pitäisi saada jotakin ikään kuin välitöntä hyötyä, vaan tällaista kulttuurien välistä oppimista, että opitaan tuntemaan toisia, saadaan kokemusta ulkomailla oleskelusta muiden nuorten kanssa esimerkiksi tehdään työtä ja jätetään aikaa yhdessä. Tämähän on merkittävä tekijä. Tämä on niin arvokasta, että sitä ei voida kouluarvosanoin ilmaista. Ja se on mielestäni vähintäänkin yhtä tärkeää kuin muodollinen koulutus, joten tässä todellakin todella painokkaasti toivon, että tämä epämuodollinen koulutus ei katoaisi näiden vuoden 2020 tavoitteiden alle, vaan että painotettaisiin erittäin vahvasti myöskin koulutusohjelmissa tätä puolta. Ja tämä on pyyntö, joka täytyy aina esittää ministerineuvostolle. Minä puhuin juuri rahasta. On hienoa, että meillä toivottavasti tulevaisuudessa on enemmän rahaa käytettävissämme koulutusohjelmiin, mutta me tiedämme myöskin kokemuksesta, että ministerineuvosto on usein se, joka sitten usein myöskin nämä poistaa. Joten pyytäisin teiltä puheenjohtajavaltiona, että koulutuksen saralla pitäisitte huolta siitä, että se mitä komissio meillä nyt hienosti on ehdottanut, että ministerineuvosto ei sitä sitten taas vedä takaisin. Ja pitää myöskin huoli siitä, että nämä yksittäiset ohjelmaosiot, hyvät etiketit, että meillä ne on edelleenkin olemassa, että voimme niillä edistää Euroopan tilannetta. Kiitos. Herra Muchas gracias. Kiitoksia puheenjohtaja. Minuakin on huolestuttanut paljolti se, mitä Rouva Pak sanoi. Nämä nimien muutos, Komenius, Erasmus, minun mielestäni Erasmus oli paljon enemmän Eurooppaa kuin monet sopimukset ja monet, se oli paljon enemmän arvoinen kuin monet sopimukset. Se on ollut erittäin suosittu ja nyt voidaan hävitä sitten, jos nimi muutetaan. Niinpä pyytäisin ministeriltä, että hän painottaisi sitä, että säilytetään sellaiset asiat, jotka on hoidettu hyvin, eikä lähdetä sellaiseen politiikkaan, että joku haluaa muuttaa kaiken sitten, mitä on ollut olipa mennyt hyvin tai huonosti. Tässä puhuttiin myös vapaaehtoisuudesta. Minä olen tässä laatimassa urheilumietintöä ja siinä, siinäkin on huomattu, että ilman vapaaehtoistyötä ei urheilutoiminta pysyisikään hengissä. Niinpä vapaaehtoiset olisi tärkeää, että he voivat työskennellä myös ja sitten ähm, kielten oppiminen, se on erittäin äh, olennainen asia ja aivan kuten ähm, ministerikin sanoi, pitää oppia äh, myös naapurimaiden kieltä. Äh, liikkuvuus on sellainen, jota tarvitaan Euroopassa ja on tärkeää osata muitakin kieliä kuin englantia. On tärkeää osata sen maan kieltä, jossa, jonne nuori tai joku muu menee töihin. Eh, en tiedä, ymmärsinkö oikein. Minä en kuullut eh, teidän alustuksessanne mitään ammatillisesta koulutuksesta. Tällä hetkellä se on erittäin tärkeä kysymys. Ehkä on liikaa eh, yliopistokoulutusta eikä tarpeeksi ammattikoulutettua väkeä on tärkeää, että sitä myös arvostetaan tätä ammatillista koulutusta, eikä siitä tule kakkoskategorian koulutus. Tärkeää nuorison tulevaisuuden kannalta. Kiitos. Kiitoksia kollega Boris. Dziękuję bardzo pani minister za przedstawienie polskich priorytetów. kiitos Puolan prioriteettien esittelystä. No se kysymys joka liittyy horisontaaliseen lähestymistapaan. Meillähän on EU 2020 strategia ja se on poliittinen ohjelma, joka tähtää muutoksiin. Se on vastaus haasteisiin, jotka ottavat huomioon älykkään kasvun ja jossa on ottaa huomioon myöskin koulutus. Näin sen on myöskin esitellyt komission puheenjohtaja. Tapaamisessa muisten ministerien kanssa sanoitte, että näistä pitäisi olla prioriteetteja jäsenvaltiossa. Mutta ajattelen kuitenkin sitä, että Lissabonin strategia ei toiminut. Olimme oppineet siitä jotakin, se oli mielenkiintoinen strategia, mutta sitä ei pantu kuitenkaan täysin toimeen. Nyt kysyisinkin teiltä, haluatteko te huolehtia myös siitä, että jäsenvaltiot osallistuvat toimenpanoon, koska muutenhan tämä ei tule onnistumaan. On tärkeää kaikissa yhteisön ohjelmissa, komentosomassa ja muissa, että on kehitystä, ettei kaikkia jyrätä ja poisteta, koska kysymys on hyvistä ohjelmista, jotka ovat osoittaneet arvokkuutensa. Ja ajatellen työtä seuraavan monivuotisrahoituskehyksen kehyksen puitteissa haluaisin todeta, että yhteisön ohjelmia ei pidä unohtaa, vaan kaikki miljardit, jotka annetaan heikoimmille alueille, asettavat myöskin, niissä pitäisi asettaa myöskin voimakas panostus koulutukseen. Se osaltaan mahdollistaisi sen, että EU 2020 onnistuisi. Kiitos. Edustaja McClarkin. Thank you. Kiitoksia, kiitoksia ministeri tästä alustuksesta tänä aamuna. Minä pidin kovasti siitä, että keskityitte nuorisoon ja tässä valiokunnassa mielellämme kuulemme nuoria ja toivottavasti vastaamme myös heidän odotuksiinsa. Minua kiinnostaa kovasti tämä yliopistojen modernisointi ja liikkuvuus. Minä olen sisämarkkina valiokunnassa myös. Olen esittelijänä äh, keskinäisessä tunnustuksessa, kun puhutaan äh, yliopistojen ja muista äh, koulutuksista. On tärkeää, että nuoret pystyvät liikkumaan paremmin ja voivat hyödyntää sitten suorittamia tutkintoja muissa maissa. Tässä täytyy katsoa Bologna-prosessia ja miten voitaisiin parantaa sitä, että voidaan siirtää tutkinnot myös muihin maihin ammatilliseen elämään. Nyt joulukuussa on tulossa tästä esitys, joten kiitoksia kovasti ja onnea. Meillä on toinen ministeri, joka puhuu korkeakoulutuksesta. Seuraava puhuja. Eli keskitymme nyt siihen, mitä tämä ministeri käsittelee nyt eh, sitten herra Takkula. Kiitoksia <clears throat> puheenjohtaja. Ensin haluan kiittää ministeriä Puolan prioriteettien esittelystä ja näyttää siltä, että Puolan puheenjohtaisuus sijoittuu hyvään hetkeen näin koulutus- ja kulttuurisektorin kannalta ajateltuna, koska lisää rahaa on luvassa ja uskon näin ja tiedänkin, että kun nämä koulutusohjelmat ovat olleet menestystarinoita, nykyinen komissaarimme Vassioli haluaa tehdä niin niistä vieläkin menestyksellisempiä ja, ja niin sekä Puola puheenjohtajana kun uskon, että Euroopan parlamenttikin haluaa olla tässä kehitystyössä mukana, että menestyksestä päästäisiin vielä suurempaan menestykseen, koska onhan näin, että, että kun katsotaan koulutusohjelmia niin enemmänkin olisi voitu saada aikaan. on pakko sen verran todeta vaikka yleensä olen meidän puheenjohtajan kanssa hyvin pitkälle samaa mieltä mutta kun kuuntelin saksalaisten kollegoiden puheenvuoroa näistä etikettikysymyksistä liittyen ohjelmien nimiin niin tuli hiukan mieleen vanha suomalainen slaageri iskelmä jossa lauletaan että koskaan et muuttua saa. minun mielestäni meidän pitää kyllä kriittisesti katsoa että millä tavalla me voimme saada uutta lisäarvoa. Ja jos mietitään komennusohjelmaa, missä itsekin opettajana olen ollut mukana, niin sehän on tämmöistä kouluretkeilyä ja puuhastelua. Ja siinä suhteessa esimerkiksi toivoisin, että se olisi parhaiten käytäntöjen vaihtoa, mitä se ei vielä tällä hetkellä ole. Ja tässä suhteessa on varmaan ihan paikallaan miettiä sitä, että miten sitä voitaisiin tehostaa, kun taas Erasmus on menestystarina kaikilla, kaikilla mittareilla. Ja tässä suhteessa minusta niin tärkeämpi kuin sen nimi on se sisältö. Millä tavalla me voimme saada eurooppalaista lisäarvoa enemmän irti näiden ohjelmien kautta. Ja minusta tämä on, niin kuin, on, on niin kuin se tärkeä asia. Ja vaikka hiukan vierastankin sitä ajatusta, että, että ihminen syntyisi ainoastaan ja vain kasvattamaan bruttokansantuotetta, ihmisen elämällä on muutakin merkitystä, mutta näin Euroopan parlamentin jäsenenä, kun me mietimme koulutuskenttää, niin tietenkin koulutuksen kompetenssihan on pitkälle jäsenmailla, mutta se miten se eurooppalainen yhteinen lisäarvo voidaan ehkä tuottaa, niin meidän pitää miettiä meidän omia sisämarkkinoita. Ja mitä sisämarkkinat odottavat meiltä koulutus- ja kulttuurivaliokunnalta ja koulutussektorilta? Sisämarkkinat odottavat laadukasta työvoimaa ja me voimme saada laadukasta työvoimaa vain sillä, että meillä on Euroopan laajuisesti laadukas koulutus. Jotta meillä on laadukas koulutus, se edellyttää laadukasta opetusta ja oppimista. Ja jotta meillä on laadukas opetus ja oppiminen, se edellyttää laadukasta opettajan koulutusta. Ja tämä ketju pitäisi aina muistaa, kun me toimimme Euroopan tasolla. Ja uskon, että myöskin Puola puheenjohtajakaudellaan haluaa viedä tätä laadukkaasta opettajan koulutusta ja koulutusta niin kuin kauttaaltaan eteenpäin, koska tällä hetkellä niin PISA kuin PILS-tutkimukset osoittavat, että käppiä, tämmöistä käppiä niin Euroopan jäsenmaiden välillä on liiankin paljon, ja myöskin maiden sisällä on tämmöistä, tämmöistä heittoa, ja, ja, tässä suhteessa, niin, niin, jotta koko Euroopan unionin alue voisi, voisi tuota, nostaa koulutuksen tasoa, se on tärkeää. Mutta arvoisa puheenjohtaja, haluan siis antaa myös äh, liberaalidemokraattien ryhmän puolesta tuen äh, toiminnalle, Puolan toiminnalle ja puheenjohtajuuskaudelle. Ja niin kuin sanoin, että tärkeämpää on sisällöt ja sisältökysymykset, niihin satsaaminen, jotta näistä menestystarinoista, mitä on koulutusohjelmissa, saadaan vielä parempia kuin että mikä, mikä se nimi sitten lopulta, lopulta on. Vielen Dank. Kiitoksia kollega Skuria. <clears throat> Grazie presidente. <clears throat> Signor ministro. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin sanoa teille kyllä asian, jonka olette kuullut. Se on varmasti mainittu jo muissa puheenvuoroissa, mutta minä toistan edelleenkin, koska haluan, että tekin ymmärrätte, että miten tärkeää on suojella näitä monivuotisia ohjelmia nuorisolle. Se on meille hyvin keskeinen asia ja se pätee kaikkiin parlamentaarisiin ryhmiin. En puhu ainoastaan EPPstä, vaan myös sosiaalidemokraatit ja muut ryhmät ovat tällä kannalla. Ja me olemme ymmärtäneet, että komissio ehdottaa nyt uudistuksia, mutta meidän mielestämme näiden ohjelmien avulla Eurooppa on saanut paljon ja antanut nuorisolle on ollut paljon ongelmia siinä, että Euroopan kansalaiset eivät ymmärrä, miten nämä toimielimet toimivat. Ja siitä syystä minä näkisin, että tarvitaan aivan aitoa yhteistyötä, jos haluamme päästä eteenpäin. Arvoit, arvostin kovasti myös sitä, mitä sanoitte nuorista, nuorisosta. Tämä on sellainen ryhmä yhteiskunnassa, jota meidän pitää miettiä, koska se tarkoittaa myös tulevaisuutta. Nyt on päättymässä tai eletään Euroopan vapaaehtoisten vuotta. Se on erittäin tärkeä asia meille ja se on alue, jolla Eurooppa voi mennä yhdessä eteenpäin ja näin saamme sille paremman profiilin. Kiitoksia edustaja Sve. Kiitos puheenjohtaja, arvoisa rouva ministeri. Haluan aivan aluksi kiittää teitä te kuvailitte erittäin hyvin teidän prioriteettinne, mutta minulla olisi kuitenkin yksi kysymys. Jokin aika sitten pidettiin konferenssi Ihmiset liikkuvuus ja haluaisinkin kuulla, että havaitsitteko sen, että miten nuorison mukaanotto Itä-Euroopassa eri näihin liikkuvuusohjelmiin olisi sellainen asia, että sitä voitaisiin parantaa. Ja liittyykö tämä myöskin naapurivaltioihin, eli näihin Euroopan itäisiin naapurivaltioihin? Kiitoksia. Näin tämä kysymyskierros on saatettu päätökseen ja seuraavaksi annan puheenvuoron ministerille. Pani przewodnicząca, szanowni państwo. Rouva puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat sydämelliset kiitokset monista kommenteista. Varmastikin niistä on apua minulle työtä tehdessäni. Aluksi halusin tarttua keskusteluun, jota on syntynyt teidän keskuudessanne ohjelmista. Me kaikki tiedämme, että ohjelmia jatketaan ja tullaan rahoittamaan edelleen. Kysymys on vain siitä, millä tavoin. Varmastikin se tulee olemaan monien keskustelujen ja analyysien aiheena, sen voin jo nyt sanoa. Minä muistan henkilökohtaisesti eräitä muitakin nimiä, Sokrates, Komenius, mutta niitäkin oli ohjelmia, joita tänään ei ole enää. Tärkeää on kuitenkin ennen kaikkea, että ne mahdollisuudet pidetään yllä, joita näihin ohjelmiin sisältyy, ja sellaiset ohjelmat, jotka suuntautuvat lapsille, lapsille jotka ovat esikouluiässä, ja jossa myöskin edistetään nimenomaan vieraiden kielten oppimista, koska se on edellytys liikkuvuudelle. Meillä on tämä e-twinning, joka on myös hyvin tärkeä impulssi, jota voidaan hyödyntää. Ne myöskin osaltaan edistävät yhteenkuuluvuutta. Rova Pakhan on jo puhunutkin näistä kysymyksistä, nimenomaan komeniuksesta. Eräs toinen puhuja, jonka nimeä kenties en pysty aivan korrektisti sanomaan, on myös puhunut näistä ohjelmista. On todellakin... Niin, joka tapauksessa. Siis olemme tehneet seuraavanlaisia havaintoja näistä ohjelmista. Herra Takkulahan totesi myös, miten tärkeitä nämä ohjelmat ovat, mitä niistä saadaan. Ehkä ei ole niinkään tärkeää se, että ohjelmalla on jokin tietty nimi, kuin se, että ohjelmia jatketaan. On tärkeää, että voidaan myös huolehtia siitä, että ohjelmat avautuvat, että ei unohdeta nuorisojärjestöä, että ohjelmat avataan nimenomaan myöskin naapurimaille, ennen kaikkea itäisille naapurimaille. Rova McClarkin puhui nuorten liikkuvuudesta, siitä miten tärkeää on vahvistaa tätä ulottuvuutta. Todettiin myös, sen otti esille viimeinen puhuja, että liikkuvuuden itäinen ulottuvuus on hyvin tärkeä. Minusta nuorten nuorison liikkuvuus on sellaista, jota voidaan vahvistaa, jos myöskin pystymme anta, tukemaan tiettyjä organisaatioita kansalaisyhteiskunnan puitteissa rahoituksellisesti. Ja tämä on asia, jonka totesin myös puhuessani itäisestä ulottuvuudesta liikkuvuudessa. Sitten kysymys, joka liittyy Bolonian prosessiin. Voimmeko mennä pidemmälle? Tehän mainitsit täällä erityisesti sen, että elinikäinen oppiminen on tärkeää, että ei pidä unohtaa aikuiskoulutusta – Tulemme huolehtimaan näistä asioista. Ammatillinen koulutus nousi myös esille. Te sanoitte, että se on tärkeä aihe, siis ammatillinen koulutus. Me haluamme tehdä kaikkemme, jotta ammatillinen koulutus nähdään myönteisessä valossa – sitä pitäisi edistää nimenomaan elinikäisen oppimisen puitteissa niin, että ammatillista pätevyyttä voidaan tasoltaan korottaa ja että on mahdollista harjoittaa täydennys- ja jatkokoulutusta varsinaisen koulutuksen jälkeen. On tärkeää pitää avoimuutta yllä, että on mahdollista harjoittaa jatko-opintoja ja että tunnustetaan myös sellainen pätevyys, jota ei ole hankittu muodollisessa koulutuksessa. Tämä on sellainen asia, josta varmastikin tullaan käymään edelleen keskustelua ja josta voidaan vaihtaa kokemuksia. Olette tietysti oikeassa, kun toteatte, että meidän täytyy harjoittaa kokemusten vaihtoa siitä, miten voidaan parantaa pätevyyttä ja miten me voimme oppia omista kokemuksistamme niin, että koulutusta voidaan parantaa. Täällä on esille myös kysymys, jonka otti esille herra Boris, joka liittyi Eurooppa 2020-strategiaan, ja se oli nimenomaan yhteydessä kohesio-ohjelmiin. Minä näen asian seuraavalla tavalla. Eurooppa 2020 antaa meille selkeitä indikaattoreita, myös kansallista politiikkaa varten jäsenvaltioissa. Kansas, kansallisten valtioiden jäsenvaltioiden täytyy ottaa se huomioon omissa suunnitelmissaan. Ja tuki, jota saadaan kohesio kautta, tietysti auttaa myös indikaattorien mukaisen tavoitteiden saavuttamisen. Tämä on minusta hyvä lähestymistapa ja ajattelen nimenomaan Eurooppa 2020 strategiaa. Meillä on nyt myös mahdollisuus tutkia konkreettisesti, onko niin, että käynnistetyt toimet ovat olleet tehokkaita, onko varat käytetty oikein. Ja on hyvin tärkeää, että suunnitellaan toiminta niin, että suunnitellaan rahastot sillä tavoin, että me saamme aikaan enemmän sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Nimenomaan kohesio-ohjelmat ovat tärkeitä, mutta eivät pelkästään ne. On olemassa muitakin ohjelmia, jotka suuntautuvat kouluihin, kouluihin, joissa on tarkoitus parantaa pätevyyttä. Ja tämä on tärkeää siis pätevyyttä, joka on tärkeää nimenomaan nuorison liikkuvuudelle. Mehän totesimme, että kysymys on siis jo sellaisista pätevyydestä, joita täytyy hankkia jo varhaisessa vaiheessa. Ei se kysymys pelkästään vieraista kielistä, vaan myöskin taidosta käyttää uutta tekniikkaa, harjoittaa yhteistyötä, harjoittaa ryhmätyötä, työskennellä osana ryhmää, ja myöskin se, että voi myöskin löytää ystäviä naapurimaista. Sekin on sellainen taito, joka myöhemmin voi johtaa siihen, että me saamme paremmin koulutettua nuorisoa, joka jo varastajasta lähtien on hankkinut tiettyjä ydinpätevyyksiä. Ja tätä varten pitäisi myöskin suunnata rahastot tämän mukaisesti. Tässä olivat kysymykset, jotka minulle osoitettiin. Minä toivon, että meille tulee vielä muitakin tilaisuuksia tavata, keskustella kokemuksistamme. Ja tietysti luotan siihen, että saan teiltä apua, että voin luottaa teidän kokemukseenne myöskin jatkokeskusteluissa, joita voimme käydä niistä aiheista, jotka ovat lähellä sydäntämme iloitsen nyt siitä, että voin jatkossakin olla läheisessä yhteistyössä teidän kanssanne ja vielä kerran sydämiset kiitokset tarkkaavaisuudesta. Kiitoksia oikein paljon, rouva ministeri. Minä käsitin vastauksistanne sen, että ette välttämättä ole samaa mieltä kanssamme siitä, mitä näihin ohjelmiin tulee. Jos meillä ei ole vahvaa edustusta puheenjohtaja valtion tasolla, siihen liittyen, mitä minä ja Rova Kamerevert totesivat tässä. Niin kyllä, tunnen, että minut on jätetty hiukan yksin. Haluaisin vedota teihin vielä kerran, että me tarvitsemme tällaisen katto-ohjelman. Sellainen meillä oli. Sen nimi oli Lifelong Learning, elinikäinen oppiminen. Se kattaa kaiken. Ja jos nyt sitten tämän otsikon alle tulee nuoriso ja urheilu, niin se on hienoa. Ei siinä mitään ristiriitoja ole. Mutta en halua, että nämä etiketit, jotka ovat tärkeitä, itse mainitsitte nämä Comenius, Erasmus, tänne ne katoavat. Jokainen tuntee Erasmuksen. Ja komennuksenkin tulee jokainen tuntemaan jossain vaiheessa elämästä taas tapa, Joten toivon todellakin, että kuuntelette parlamenttia. Me haluamme pitää kiinni tärkeistä nimistä, koska ne ovat ikään kuin kyltti josta ne voidaan tunnistaa. Jos nyt puheenjohtajavaltio toteaa, että ei tässä nyt nimistä ole kyse ollenkaan, niin arvoisa ministeri, meillä kyllä nimetkin ovat tärkeitä. Joten tästä syystä pyydänkin teitä vielä kerran painokkaasti, että pohditte, miten tulette käsittelemään tätä aihetta. Toivon, että se ei tapahdu niin, että toteatte neuvostossa, että no nämä nimet eivät ole tärkeitä. Meille ne ovat tärkeitä. Ja pyydän teitä, että tämän otatte mukaan. Olen erittäin iloinen siitä, että tämä aihe yhteistyö naapurien kanssa naapurustopolitiikan puitteissa on hienoa. Se, että tuleeko näistä EUn jäsenvaltiota vai ei, no ei se nyt ole tässä kysymys. Mutta se, että miten niitä liitetään EU-hun, millaista apua niille annetaan, missä kohdin me voimme ottaa ne mukaan veneeseen, tämä ky- kyllä varmastikin kuuluu kulttuuriin ja koulutukseen. Ja tästä syystä olen iloinen, että tämä on yksi painopistealueistanne. Tietysti se on hiukan lähempänä Puolaa kuin meitä, koska siis meidän ja Ukrainan välissähän aina on Puola. Mutta siis uskon, että te varmasti olette hyvä äh, näiden ohjelmien puolesta puhuja naapurustopolitiikan saralla. Toivon kuitenkin, että ymmärsitte tämän. Minä näin täällä Eh, ihmisten kasvoista, että hekin ovat ymmärtäneet tämän. Eh, te nyt pyritte yhdessä vakuuttamaan komissiota hiukan siinä, että he ovat lähteneet väärälle tielle. Ja toivon, että he tässä nyt puolivälissä sitten ikään kuin löytävät uuden suunnan, että tekevät sen, mitä me komissiolta odotamme. Kiitoksia paljon, ministeri. Minä pyydän nyt seuraavaa kollegaa sitten tänne korokkeelle. So. Bardzo dziękuję. Chcę tylko jeszcze jedną... Kiitoksia kovasti. Haluaisin vain lisätä yhden asian tähän edelliseen. Olen eri erittäin henkilökohtaisestikin myöskin läheisesti sitoutunut tähän komennusohjelmaan. pidän sitä suuressa arvossa. Totta kai haluaisin poimia sen puolesta, että toiminta jatkuu. Tämä halusin vielä sanoa. No niin. Ei suinkaan ole kysymys siitä, että me lopetetaan. Tämän haluaisin vielä sanoa. Kiitos. Kiitoksia. No mutta eihän se nyt mitään haittaa, että painokkaasti tätä asiaa vielä toistetaan ja niin teemme, kunnes saavutamme sen, mitä haluamme. No niin, nyt sitten pyydän tänne Rouva Kudritskan. Hän on tiede- ja korkeakoulutusministeri. So, you have the floor. Te saatte puheenvuoron nyt välittömästi. Yeah, it's on behalf of the web channel. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo. Um, pozwólcie, że zacznę od tego, iż spotykamy się... But you should open it. It's working. E, spotykamy się... Niin, kiitoksia. Me tapaamme tässä nyt hyvin erityislaatuisella hetkellä. Minä olen täysin tietoinen siitä, sopimuksesta eh, tai asiakirjasta, jota komissio tällä hetkellä valmistelee. Ensimmäinen lainsäädäntöluonnos, joka koskee liikkuvuutta. Me odotamme myös tiedonantoa eh, korkeakoulutuksen modernisoinnista. Tämä on aivan erityistä aikaa, koska me elämme rahoitus- ja talouskriisin kourissa ja samaan aikaan monissa maissa nuorilla on hyvin vajavainen luottamus omiin hallituksiinsa ja toimielimiin. He vastustavat ja protestoivat äh, kaduilla äh, nyt kun rakenneuudistuksia tehdään äh, korkeakouluissa jäsenvaltioissa. Ja juuri tästä syystä on valtavasti haasteita edessämme. Ja voin kyllä vakuuttaa teille, että Puola puheenjohtajakaudellaan on aivan tietoinen näistä haasteista. Totta kai muut EUn toimielimet ovat haasteiden edessä, ei pelkästään neuvosto, myös parlamentti on haasteiden edessä. Ja haluaisin kiittää teitä erittäin paljon siitä, että laaditte päätöslauselmaa ähm, toukokuussa 12. päivä tuli päätöslauselma, joka äh, koski Youth on the Move-ohjelmaa. Haluaisin kiittää päätöslauselmaa ja äh, vuoropuhelua äh, yliopistojen ja elinkeinoelämän kanssa tässä kyseeseen tulevat kaikki korkeakoulutuslaitokset ja nämä päätöslauselmat herättävät eivät ainoastaan komissiota, vaan myös neuvostoa, jotta ryhdytään toimenpiteisiin, jotta ratkaistaan sellaiset ongelmat, joita on tulossa eteemme. Liikkuvuus on asia, jonka puheenjohtaja otti esiin, se on puheenjohtajavaltion merkittävimpiä ongelmia. Haluaisin viitata juuri tähän asiaan heti alkuun, koska se on Puolan puheenjohtajakauden painopistealueita seuraavan kuuden kuukauden aikana. Kyse ei ole ainoastaan koulutusneuvostosta, vaan myös kilpailukykyneuvostosta. Siellä liikkuvuus on yksi niitä tapoja, joilla täytäntöön pannaan EU 2020 strategiaa ja tämän lisäksi pyritään saavuttamaan innovaatiota ja parempilaatuista koulutusta kautta EUn. Olen aivan samaa mieltä teidän kanssanne puheenjohtaja siinä, että on erittäin hyvä säilyttää tietyt etiketit Euroopan unionissa, sellaiset nimikkeet, jotka tunnetaan, ne tuottavat lisäarvoa. Ja tämä pätee liikkuvuusohjelmiin Erasmus ja Cornelius. Meille tärkeää on se, että Euroopan komissio laatii päätösluonnoksia liikkuvuudesta – mutta tarkoituksena on integroida useita erilaisia liikkuvuusohjelmia ja esittää uusia ratkaisuja. Toisin kuin te, minä en vielä ole eh, saanut tietoa tästä uudesta ratkaisusta, joka ehdotetaan, mutta liikkuvuusohjelmissa meille on tärkeintä se, että soveltamisalaa laajennetaan. Me olemme aivan vakuuttuneita siitä, että mahdollisuus hankkia koulutusta korkea, korkealla asteella EU-ssa tai EUn ulkopuolella saa aikaan lisäarvoa, koska eh, tämä saa aikaan luottamusta eri instituutioiden mm, ihmisten kesken, yliopistojen kesken myös. Ja tästä syystä me haluammekin laajentaa Erasmuksen rahoitusta ja tämän lisäksi haluamme myös, että opiskelijoiden osallistuminen eh, laajennetaan myös tohtoriopiskelijoihin. Minä tiedän, että tämä on eh, vaikea haaste, koska jäsenvaltiot ovat järjestäneet asiat eri tavoin, mutta jos laajennetaan Erasmus eh, niin, että otetaan mukaan nämä tohtoriopiskelijat. Se on yksi meidän nämä painopistealueitamme. Toinen ajatus on laajentaa Erasmusta myös naapuruuspolitiikan maihin. Erasver esitti kysymyksen itäisen kumppanuuden ulottuvuudesta ja tästä, tätä käsittelevästä konferenssista. Me haluamme lisätä niiden maiden määrää, jotka osallistuvat niin sanottuun tavalliseen erasmukseen. Me tiedämme, että esimerkiksi Turkki on osa tätä ohjelmaa. Islanti osallistuu niin ikään, Liechtenstein myös. Ja me haluamme saada aikaan sen, että naapuruuspolitiikan maat ovat mukana Erasmuksessa, varsinaisessa Erasmuksessa, ei pelkästään Erasmus Munduksessa. Ymmärrätte varmaan eron. On paljon vaikeampaa täytäntöönpanna Erasmus Mundusta kuin osallistua varsinaiseen Erasmukseen. Ja siitä syystä me haluammekin, että useammat opiskelijat voisivat lähteä Euroopan unionista ja voivat opiskella naapuruspolitiikan maissa, ei ainoastaan itäisen kumppanuuden parissa. Puolalle on, tämä on tärkeää, itäisen kumppanuuden maat ovat meille tärkeitä, mutta kyllä muutkin maat. Me tiedämme, että tässä suhteessa Euroopan komissio aikoo lisätä budjettia näitä tavoitteita ajatellen, joten voisi olla mahdollisuuksia täytäntöönpanna näitä suunnitelmiamme, mutta tämä ei tarkoita kuitenkaan sitä, että uusi ratkaisu, joka, jonka komissio esittää, se täysin hyväksyttäisiin neuvostossa. Varsinkin kun tarkastellaan sitä, että 20. heinäkuuta keskustelemme jo liikkuvuudesta kilpailukykyneuvoston kokouksessa Sopotissa ja siellä koulutusministerit ovat paikalla. Siellä eh, siellä keskustelemme tästä asiasta. Jos parlamentille eh, nämä nimikkeet ovat tärkeitä, niin keskustelemme neuvoston ja eh, komission kanssa. Mikäli tällaisia Muunnoksia voidaan tehdä liikkuvuusohjelmiin. Muutetaanko tällä tavoin täysin sitä perintöä, jonka olemme saaneet aikaan tähän mennessä, vai tarkoittaako se sitä, että me vain laajennamme niitä? Ja siinä tapauksessa voisimme säilyttää nämä samat nimikkeet, koska tällä hetkellä ne tunnistetaan jo niin hyvin Euroopassa, kuten te sanoittekin nuoriso, yliopistot, koulut, kaikki tunnistavat nämä tutut nimet. Voin tähän lisätä vielä sen, että niin tässä vastaan jo tiettyihin kysymyksiin, kysymyksiinkin tämä liikkuvuuskonferenssi. Siinä keskitytään itäisen kumppanuuden maihin ja tällä tavoin voimme nähdä myös sen, miten vähän nämä maat ovat ylipäänsä mukana. Pää, eh, Erasmuksen päätoiminta eh, ohjelmassa eh, itäisen kumppanuuden maiden opiskelijoista 2006 jälkeen on osallistunut hyvin vähän itäisen kumppanuuden maiden opiskelijoita siitä syystä olemme ajatelleet, että me laajentaisimme tähän ohjelmaan osallistumista, ottaisimme mukaan myös itäisen kumppanuuden maat. Sitten meidän toinen painopistealueemme on se, että haluamme modernisoida yliopistoja. Syyskuussa annetaan komission tiedonanto, joka koskee yliopistojen modernisointia. Ja Puolassa pidetään lokakuussa Sopotissa kokous tästä samasta asiasta ja sen jälkeen neuvosto hyväksyy johtopäätökset marraskuussa. Kun yliopistoja nykyaikaistetaan, kaikki toimenpiteet, jotka mainitsitte, ne ovat erittäin tärkeitä. Ja Tähän puututtiin jo Euroopan parlamentin päätöslauselmassakin, mutta minun mielestäni tarvitaan vielä hiukan hienosääntöä. Se alue, jossa haemme eniten uutta lisäarvoa, ei ole ei liity ainoastaan laadulliseen ja rakenteellisiin uudistuksiin jäsenvaltioissa, kun halutaan muuttaa koulutusohjelmia, ja tunnustetaan äh, tutkinnot ja Bolognan äh, prosessia myös seuraillaan. Kyse on myös äh, opettajista. Me saimme juuri uudistuksen päätökseen korkeakoulutuksen osalta Puolassa. On vaikeampaa uudistaa korkeakoulusektoria kuin esimerkiksi kaivosalaa koska nopeasti saa vastustajia opettajien keskuudessa. Me huomaamme, että korkeakoulutuksen uudistukset perustuvat usein Euroopan unionin ehdotuksiin ja sitten jäsenvaltiotasoilla ne pitää täytäntöönpanna nämä ehdotukset. Niinpä Euroopan unionin tuki on hyödyksi jäsenvaltioiden hallituksille. Ja näin ollen me pyrimme ottamaan esiin sen, että nämä kaikki asiat, jotka tulivat esiin päätöslauselmassa parlamentista, esimerkiksi yhteistyö elinkeinoelämän kanssa, se, että päästään yhteyteen yrittäjien kanssa sovelletussa tieteessä. Se johtaa eh, parempiin tuloksiin siinä mielessä, että tutkimustuloksia käytetään enemmän eh, saaden aikaan uusia palveluita ja uutta teknologiaa. Tällä hetkellä kiinnitämme aivan erityisesti huomiota yliopistoon yliopistoihin ja korkeakoulutasoon niin, että ne löytäisivät uusia rahoituslähteitä näinä kriisin aikoina. Ja toiseksi yliopistojen ei pitäisi tuottaa lisäarvoa ainoastaan niin, että myydään uutta teknologiaa ja tehdään yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa, mutta yliopistojen pitäisi saada myös kolmas rooli tai tehtävä niiden pitäisi muuttua innovatiivisiksi yliopistoiksi, jotka tekevät yhteistyötä ympäröivän elinkeinoelämän kanssa ja vaikuttavat myös alueella. Enkä minä puhu tässä yhteistyöstä ainoastaan liike-elämän kanssa, mutta myös kansalaisjärjestöjen kanssa voitaisiin olla yhteistyössä. Ja tämä on hiukan siirtymistä myös kohti elinikäistä oppimista ja muita yliopistokäsitteitä. Tiedän, että minulla on vain rajallisesti aikaa ja äh, näen kyllä, että kun täytäntöön pannaan tehtäviä, joita neuvostolla on edessänsä, niin äh, me emme onnistu ilman yhteistyötä parlamentin ja komission kanssa – minä olen aivan vakuuttunut siitä, että yhteistyö teidän kanssanne ja päätös, Euroopan parlamentin päätöslauselmien ymmärrys ja se on tärkeää, koska meidän pitää tällä tavoin päästä parhaisiin mahdollisiin tuloksiin. Ja näin saadaan aikaan myös muutoksia joita pitää täytäntöönpanna korkeakoulutuksessa Euroopassa. Muussa tapauksessa olisi hyvin vaikeaa päästä niihin tavoitteisiin, joita EU 2020 strategiassa esitellään. Esimerkiksi Kreikan lakot johtuvat siitä, että nuorisolla ei ole töitä. He lähtevät kadulle protestoimaan ja me huomaamme, miten tärkeätä nämä asiat ovat nykyaikana, joten meidän täytyy tehdä paljon yhteistyötä ja meidän täytyy myös ähm, painostaa yliopistomaailmaa, ei äh, poliitikkoja välttämättä, vaan myös äh, yliopistoelämää pitää hiukan painostaa, jotta päästäisiin äh, siihen, että nämä tehtävät saadaan päätökseen. Kaikki lähentymisohjelmat, julkisen rahoituksen ohjelmat, rakenteelliset uudistukset, ne eivät välttämättä muuten tuota niitä lisäarvoja, joita haluamme. Kiitoksia. Vastaan mielelläni kysymyksiin. Suuret kiitokset. Monilla osa-alueilla puhuitte aivan niin kuin minä olin ajatellut ja sitten toisissa kohdissa haluan vielä vähän kysellä. Olette oikeassa Bolonian prosessi on sellainen, jossa tämä parlamentti, mutta mikään muu 27 ei ole ollut osallisena, niin nyt täytyy sitten korjata ne virheet, joita on tehty. Ja ne, jotka eivät laisinkaan pohdi sitä, että heidänkin ehkä tulisi muuttua, ovat professorit, he ovat itse sanoneet minulle näin. Ne, jotka ovat muuttuneet, sanovat minulle, että toiset eivät muutu ollenkaan. Ne tekevät nyt kolmessa vuodessa sen, mitä he ovat aikaisemmin tehneet viidessä vuodessa. Ja tämä on kyllä huono asia opiskelijoiden kanssa, koska opiskelijat eivät voi Erasmuksen tai minkä tahansa puitteissa enää mennä ulkomaille sinä aikana, koska heidän täytyy todellakin opiskella ulkoa. Emmehän nyt kuvitelleet, että kehitys on tämän suuntaista, olimme kyllä jo pidemmällä ja nyt sitten olemme pudonneet taaksepäin. No sitten toisekseen olen täysin puolellanne, äh, mitä jo aikaisemminkin totesin kollegalle, niin se mitä meidän täytyy todellakin tehdä on avautua naapuruston suuntaan. Puhun nyt idästä, mutta kun ajatellaan Pohjois-Afrikan tilannetta, niin myöskin eteläinen naapurustopolitiikka on merkittävä. Me Voimme kyllä antaa infrastruktuurivälineitä, mutta se mitä ylipäätään tarvitaan on se, että ainakin koulutuksen ja kulttuurin saralla otamme ihmiset mukaan. Se on helpompaa. Ja sitten yksi asia on mielestäni vieläkin tärkeä, uskon, että teidän kohdallainen tilanne on sama, että me emme esimerkiksi laita kaikkia ihmisiä, jotka tulevat ulkomailta jonkin diplomin kanssa taksikuskeiksi, vaan että he todellakin voivat käyttää tätä pätevyyttään, että olemme suuripiirteisiä. Annamme heille mahdollisuuden osoittaa sen, että mikä heillä on paperilla olemassa Georgiassa, Tunisiassa, Ukrainassa, että se on arvokasta. Ja jos heidän täytyy vielä opiskella jotakin lisäksi, niin annamme heille mahdollisuuden tätä varten. Minä mielestäni meillä on erittäin suuri kapasiteetti istumassa takseissa. Minä käytän takseja hyvin paljon. He eivät istu kirjoituspöytien takana, vaan takseissa. Eli tässä me voisimme todellakin tehdä jotain. Muutoin uskon, että olemme teidän puolellanne. Puhuitte myöskin siitä, että meidän täytyy löytää uusia välineitä ja varoja, jotta voimme liikkuvuutta rahoittaa. Ja Rova Vasilju edellisessä kokouksessa hän puhui siitä, että hän haluaa eh, ottaa tämän mukaan. Tämän voi tehdä Erasmuksen, Leonardon Erasmus Munduksen kanssa. Se on hyvin sijoitettua rahaa, koska se sitten täytyy maksaa takaisin vasta, kun on todellakin saavutettu jotain. Joten kiitoksia oikein paljon tästä esityksestä. Me todella toivoimme monissa kohdissa juuri tämän kaltaista esitystä. Pyydän, että täällä kollegat käyttäisivät puheenvuoron. Ensimmäiseksi kollega Fissas Espanjasta. Ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos ministerille mielenkiintoisesta kannanotosta. Ennen kaikkea se, että hän puhui, että nimenä kiinnostava koskestuu ohjelmiin, Erasmukseen, Komeniuksen, Mundokseen – olisi hyvä, että niitä ei muutettaisi, että muutettaisiin nimiä, jotka ovat tietyn tyyppisiä vakiintuneita merkkejä jo. Se olisi erehdys. On todellakin niin, että näitä ei pidä vähentää myöskään. Haluaisin kommentoida sitä, mitä Rova Pakkin sanoi. Minusta olisi hyvä, että sopetettaisiin korkeakoulujen opetus todellisiin tarpeisiin, joita on nykymaailmassa – ei pidä sanoa, että latinan professorin pitäisi jotenkin voida muuttaa sitä, mitä latinaa opetetaan, mutta että korkeakoulujen opetusta pitäisi pyrkiä sopeuttamaan siihen, mitä työmarkkinoiden todellisuus on, koska jos tätä tapahdu, tulemme törmäämään moniin tutkinnon suorittaneisiin, jotka eivät löydä työtä, joka vastaa heidän tarpeitaan. Haluaisin myöskin muistuttaa, että me täällä tässä valiokunnassa, meillä on Marie Curie-ohjelma, jossa tämän apurahoja tutkimukseen. Minusta se olisi erittäin tärkeä, mielenkiintoinen ohjelma ja on tärkeää kehittää sitä mahdollisimman pitkälle. Ja jos sallitaan, niin äh, esittelijänä, olin esittelijänä urheilua koskevassa mietinnössä, joka on aihe, joka on äh, pohjimmiltaan kahden, jossa on kaksi kysymystä. Miten voidaan antaa tukea urheilijoille niin, että he voivat saada päätökseen äh, korkeakouluopinnot ja yhdistää ne urheilutoimintaa. Tätä varten on ohjelmia. Pitäisi ei tarvita pelkästään helpottaa tilannetta siinä mielessä, että he ovat urheilijoita, vaan helpottaa sitä, että he voivat tehdä kahta asiaa samaan aikaan, edistää opintojaan ja samaan aikaan kuitenkin, että tämä on hyvin tärkeää, jotta saadaan aikaan pervalaatuista kehitystä asiassa. Mikrofoni. Ja, Herr Tökes von Rumänien, bitte. Seuraavaksi edustaja Tökes Romaniasta. Minister. Rova, ministeri. Ministeri Hallin kanssa yhdessä ja muiden äh, unkarilaisten, puolalaisten edustajien kanssa yhdessä, äh, puolen, edustajien kanssa tervehdin myöskin teitä. Ja pidän suuressa arvossa sitä, että Puolan äh, äh saatoimme ottaa puolalaisia kollegoja vastaan niiden ihmisoikeuksien valikunnassa ja kuulla siellä puolalaisten edustajien puheenvuoroja. Ja romanian unkarilaisena minusta oli erityisen tärkeää se, että uusi Puola puheenjohtajavaltio vie eteenpäin sitä intoa, joka oli tyypillistä myös Unkarille puheenjohtajavaltiona. Minä olen syntynyt siinä äh, Transilvanian kaupungissa – jossa 1659 István Bátori, Unkarin kuningas, perusti ensimmäisen Transilvalian unkarilaisen yliopiston. István Bátori muuten hankki kokemuksia, taitoa myöskin Krakovan yliopistossa, ja siksi Unkarin ja puoliväliset suhteet ovat tästä syystä erityisellä pohjalla. Mutta jos nyt ajattelen Itä-Eurooppaa ja entisiä kommunistisia maita, Oradeassa 1990 minun kirkkoni perusti yliopiston, koska Ceausescu lopetti unkarilaisen yliopiston vuonna 1959. Kirkot perustivat myöskin yliopistoja Marosvasahin, Chiksaradan ja erinäisiin muihin kaupunkeihin tällä alueella. Olemme siinä tilanteessa, että korkeakoulut ovat kriisissä. Me perimme kommunismilta kaikki mahdolliset vaikeudet, ja 20 vuoden aikana emme ole päässeet irti tästä kriisistä. Minä en nyt sanoisi, että liikkuvuuden myönteiset piirteet ovat yksiselitteisiä, koska se johtaa siihen, että minun korkeakoulu, meidän korkeakoulujemme tutkinnon suorittaneista tulee taksin kuljettajia ja ja heistä tulee he ovat yhteiskuntaan, joka taistelee postkommunistisen kriisin parissa. En tiedä, en tiedä miten eh, heidän mahdollisuuksia integroitua yhteiskuntaan, esimerkiksi Romaniassa, en tiedä mikä tilanne on Puolassa ja Unkarissa. Eh, tämä johtaa myöskin siihen, että menetetään tietty älymystö. Romaniasta on pari miljoonaa ihmistä eh, muuttanut maasta pois nimenomaan etsimään työtä tai opiskelemaan ulkomaille. Joten minä sanoisin, että Euroopan parlamentin unionin täytyisi saada aikaan tasapainoa Länsi-Euroopan ja Itä-Euroopan, Keski-Euroopan suurten vastakohtien osalta ja liikkuvuudesta pitäisi tehdä kaksisuuntaista, jotta nuorisoa ei menetetä, jotta älyllistä potentiaalia ei menetetä. Pitäisi valmistella erityisiä ohjelmia entisiä kommunistisia maita varten kestä Itä-Euroopassa. Kiitoksia. Minä pyydän, että kollegat käyttävät vain minuutin puheenvuoron. Meillä ei ole nimittäin muuten aikaa kuunnella ministerien puheenvuorot. Eli puhukaa lyhyesti. Herra Sver Sloveniasta, entinen koulutusministeri, opetusministeri. Kiitoksia. Minä Haluan kiittää ministeriä hyvästä esityksestä ja prioriteeteista ja onnittelen häntä erityisesti tästä Bolognan uudistuksesta. Tämä on mielestäni tärkeä lähestymistapa. Eurooppalaiset yliopistot täytyy avata markkinoille, talous, taloudelle, talouden toimijoille. Tässä on valtio aivan liikaa mukana yliopistojen elämässä. Valtio täytyy saada ulos yliopistoista, täytyy löytää muita rahoituslähteitä, ainoastaan julkisia varoja. Ja vasta sitten yliopistot tulevat todellakin riippumattomiksi valtion sääntelystä. Joten tässä mielessä yliopistojen täytyy lähentyä läntisiä yliopistotyyppejä ja näin myöskin meillä on sitten hyviä yliopistoja ensimmäisten sadan hyvän yliopiston joukossa. Mutta totta kai esimerkiksi Humboldt-yliopisto ja muut tällaiset, niin niiden sarmi on edelleen hengissä Valtio on kyllä mukana niissä, mutta se mahdollistaa kyllä hyvin rauhanomaisen elon siellä sekä oppilaiden että myöskin professoreiden. Mutta tässä täytyy kaikkien toimijoiden vaikuttaa siihen, koska muuten Euroopassa tulee olemaan erittäin suuri kuilu tuotannon, outputin ja sitten sen välillä, mitä yhteiskunta tarvitsee. Kiitoksia sitten kollega Biski Saksasta. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, rouva ministeri. Kuuntelin hyvin tarkkaavaisesti teidän puheenvuoroanne. Minulla olisi kysymys ja pyyntö. Kysymys kuuluu Viadrina Frankfurt Oderissa ja Sluvitsessa. Se on erinomainen esimerkki siitä, että jotakin todella voidaan saada liikkeelle. Minä olen Viadrinan yliopiston innostunut tukija, koska se on todellakin johtanut kulttuurivaihtoon. Ja Saksan osalta se on ollut hyvin suuri, suureksi hyödyksi, samoin kuin myöskin Puolan kannalta. Minä haluaisin kuulla, mitä te ajattelette Vierinä yliopistosta. Toinen kysymys, vain tasapainon vuoksi, taide. Halusin puhua koulutuksesta. Nimittäin, Puolassa on erinomaista koulutusta. Esimerkiksi Luvissa koulutetaan parhaita kameraalan kamerataiteen ihmisiä ja se Puolassa on hyvää musiikkialan koulutusta. Uskotteko, että Puola tässä voisi tarjota jotakin Euroopalle, jotakin sellaista laadullisesti, mitä monilla muilla mailla ei ole? Kiitoksia myöskin tästä lyhykäisyydestä. Sitten edustaja Kelly Iranista. Thank you very much. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Minäkin haluaisin äh, toivottaa tervetulleeksi Puolan puheenjohtajavaltion edustajan. Toivotan onnea. Muutama kommentti. Minulla on hiukan varauksia siinä, että painotetaan liikaa Erasmusta suhteessa naapurusmaihin, koska kysehän on Euroopan unionista ja Euroopan unionin maista. Ja siinä on jo paljon potentiaalia ja sitten kun se on käytetty, voidaan katsoa ulkopuolelle. Ja tässä Mm, on tärkeää, että teemme Euroopan unionin opiskelijoiden puolesta kaiken mahdollisen. Toiseksi olen samaa mieltä siitä, että yliopistoja on vaikeampi uudistaa kuin kaivoksia. Sitten täällä on muitakin vaikeita aloja tietenkin, mutta näin pitää tehdä kaikesta huolimatta, koska viitearvoja pitää olla ja jos me haluamme yhtenäiset tutkintojen tunnustukset, niin silloin pitää näin toimia. Monet tutkijat elävät ainoastaan norsunluutornissaan, ei ole mitään vertailuarvoja ja ei, ei voida verrata. Sitten toiseksi sisältö. Sisällön pitää olla relevanttia ja sekin siitä pitää saada päätökset sisäisesti ulkoisesti. Ja sitten kolmanneksi vielä opetusaika. Monet usein on niin, että opiskelijat joutuvat itse tekemään tutkimuksensa kahdeksan, yhdeksän tuntia päivässä toisella asteella. Ja siellä saattaa olla todellakin 70 tuntia viikossa täyspäiväistä työtä. Jos katsotaan nyt yliopistoja, niin tätäkin pitää miettiä. Kiitos. Dziękuję bardzo. Chciałbym podziękować e, bardzo pani minister za wystąpienie. Kiitos. I przede wszystkim... Kiitos teille, rouva ministeri, e, esityksestäni ja siitä, että te näette parlamentin poliittisen voiman. Nimittäin totta kai komissio ja parlamentti voivat vaikuttaa siihen, mitä neuvostossa tapahtuu. Tehän olitte Euroopan parlamentissa jäsenenä vielä jokin aika sitten, ja minä toivon, että te kuulette meidän äänemme ja että te saatte meidän äänemme kuuluviin neuvostossa. Kiitos siitä, että te olette pyrkineet ylläpitämään tällaisia syntyneitä ohjelmamerkkejä, kuten Erasmus. Ja, ja toivon, että tämä palaveri täällä tänään on ollut viesti myöskin puolelle puheenjohtajavaltiona, että ei pidä keskittyä pelkästään sisältöihin, vaan että ei pidä myöskään unohtaa nimeä, jonka ohjelma on kulkenut, joka on tavaramerkki. Mitä tulee sitten korkeakoulujen uudistamiseen? Se, mitä nyt täytyisi erityisesti ottaa huomioon puolen puheenjohtajakauden aikana, on, on se, mitä herra Fissas sanoi, että korkeakoulut pitäisi saada läheisesti sitoutumaan työmarkkinoihin ja suuntautumaan myöskin työmarkkinoiden tilanteen mukaisesti. Totta kai on tärkeää myös korkeakoulujen autonomia niin, että meidän eurooppalaiset korkeakoulut pysyvät kilpailukykyisenä, ei pelkästään Euroopassa. Kyllähän me tiedämme miksi Shanghain äh, rankkauslistan ja tiedämme, miten tärkeää on kilpailukyky korkeakoulut Tämä on tietysti pitkäaikaista toimintaa. Kiitoksia edustaja no. Niin, kiitoksia paljon ministeri. Me olemme varmastikin yhtä mieltä siitä, että korkeakoulutus on erittäin tärkeä politiikan osa-alue Euroopassa. Minä uskon kuitenkin, että nämä tavoitteet 2020 strategiassa, jotka liittyvät nuorisotyöttömyyden laskemiseen, niitä emme kyllä pysty saavuttamaan, ellei me keskity myöskin ammatilliseen koulutukseen, joten olisin kiitollinen, jos voisitte tähän vielä ottaa kantaa, mitä tulee tähän ammatilliseen koulutukseen ja erityisesti Leonardo da Vincin. Se on mielestäni tärkeä ohjelma, kun ajatellaan liikkuvuutta ei ainoastaan korkeakouluopiskelijoille, vaan myöskin nuorille ihmisille, jotka ovat ammatillisessa koulutuksessa mukana, koska me tiedämme, että täällä monet käytännön asiat ovat ongelmissa, joista jäsenvaltiot ovat vastuussa, ja me voi Euroopassa tässä toimia. Joten jäsenvaltioiden tulisi tässä hiukan koordinoida toimiaan enemmän, jotta nämä käytännön ongelmat, jotka liittyvät esimerkiksi Leonardoon, saisivat paremman ratkaisun. Näin ohjelma voisi ehkä mm, olla vielä menestyksekkäämpi kuin mitä se jo on. It's not her task. No, se ei ole hänen tehtävänsä. Niin, ikävä kyllä nyt on liian myöhäistä, Rova Holo niin teillä on niin paljon työntekijöitä mukana, te kirjoitatte kaiken ja varmasti voitte seurata tätä, te kaikki loistatte siellä, joten uskon, että me yhdessä tämän saavutamme. Herra Takkula, lyhyesti, ole hyvä. No, Kiitoksia puheenjohtaja. Tuota, ensinnäkin haluan kiittää ministeriä hänen puheenvuorostaan ja Bolognan uudistus on hyvä asia. Mitä itse mietin Euroopan yliopisto- ja korkeakoulukenttään liittyen, että ne pitäisi saada houkuttelevammaksi myöskin muualta tuleville – koska nyt me ollaan osittain tai Yhdysvaltojen jäljessä tässä ja me ollaan sitten Aasiakin jäljessä. Australia tekee kovaa bisnestä myymällä omaa tai myymällä yliopisto-opetusta ulos ja se on maan toiseksi vain kolmanneksi suurin vientituote. Ja tässä suhteessa Euroopan yliopisto pitää myöskin tehdä enemmän houkuteltavaksi. Ja tämä on tietenkin haaste, koska Lissabonin strategiassahan me epäonnistuimme me emme olleetkaan vuonna kaksituhatta kymmenen maailman johtavin tietoon perustuva talousalue niin kuin lupasimme ja tässä täytyy muistaa se että kun meillä on ollut paljon hyviä projekteja mutta me emme kaikissa ole onnistuneet ja siksi taas haluan painottaa sitä mikä täällä nousee esille että tärkeämpää kuin ne nimet on sisältö ja meillä on nyt mahtava tilaisuus meillä on uusi komissaari, kom, komissaari vassioli jonka johdolla nyt olemme saamassa suuren budjetin ja puolan puheenjohtajuuskausi te olette perinteinen koulutusmaa meillä on nyt mahdollisuus luoda uusia sisältöjä ja siksi minä hiukan huolettaa se, että jotkut edustajat vaan täällä puhuvat, että pitää pysyä vanhoissa nimissä ja näistä päin. Katsotaan sisältö ensin, koska niin kuin sanoin, että se menee nyt vähän hallin piikkiin en, enemmän tai hänen alueelleensa, mutta esimerkiksi Komenius on ollut monelta osin vähän puuhastelua. Me voitaisiin saada siihen uutta lisäarvoa, jos me otettaisiin vaikkapa mallia Bolognan prosessista. Nythän me pystytään tutkintoja vertailemaan ja edespäin, mutta esimerkiksi ala-asteella kielenopetus. Jos joku puol- puolalainen lapsi saa vaikka neljännellä luokalla numeron kahdeksan, tuosta Englannista. Mitä se tarkoittaa Suomessa tai Saksassa? Tarkoitan sitä, että me voimme luoda jotakin uutta, erilaisia siirtojärjestelmiä, ja siksi meidän pitää olla avoimia tälle uudistukselle, eikä pysyä vanhoissa nimissä, vaan luoda uutta tällä puheenjohtajakaudella. Anteeksi, minuutti aikaa on liian lyhyt sanoa näitä tärkeitä asioita, mutta toivon, että tämän puheenjohtajakauden aikana pääsemme puhumaan nimenomaan näistä sisältöistä ja niiden kehittämisestä. Du hattest aber zwei Minuten. Niin mitä, käytit kaksi minuuttia. Ďakujem vám pekne. Pani ministerka, ďakujem vám pekne za vaše... Kiitoksia, rouva ministeri. Kiitoksia tästä esityksestä. Se oli todella mielenkiintoinen. Prioriteettinen ovat mielenkiintoisia, mutta puhutte myöskin Erasmuksen laajentamisesta. Ja tässä nyt sitten aina ilmenee sama ongelma. Kyse on totta kai niistä sympatioista, jotka liittyvät näihin ohjelmiin, mutta rahoitus on ongelma. Ja toivon, että puheenjohtajakauden aikana pystytte viemään läpi sen, että rahatilannetta saadaan parannettua. Meillä on opiskelijoita, jotka haluavat opiskella ja myöskin 2020 strategian puitteissa haluamme sen mahdollistaa. Meillä on opiskelijoita, joiden kohdalla haluamme että he voivat osallistua näihin ohjelmiin, mutta varoja ei ole. Te puhuitte yliopistojen nykyaikaistamisesta. Minä haluaisin tässä myöskin puhua ammatillisten pätevyyksien tunnustamisesta. Kyse ei ole ainoastaan pätevyyksien tunnustamisesta naapurivaltioiden välillä tai Euroopan unionin sisällä. Haluaisin kuulla että puuttuutteko myöskin tekemään laajemmassa mielessä jotakin tässä eh, mielessä. Niin, rouva ministeri, lyhyesti, koska meillä on kaksi muuta vielä täällä jonossa. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja ja kiitoksia näistä kysymyksistä kovasti. Jotkut niistä olivat eh, hyvin lähellä toisiaan, joten voin eh, hiukan niitä ryhmitellä. Mitä tulee Erasmus-ohjelmaan ja liikkuvuuteen, herra Kelly ja rouva eh, Vedavola sanoivat, että nyt on eh, tärkeämpää vahvistaa, laajentaa eh, Erasmusta EUn sisäpuolella, eikä keskittyä naapuruuspolitiikkaan. Vedanova sanoi, että me tarvitsemme sisäistä täytäntöönpanoa varten myös lisärahoitusta. Olen tietenkin siinä samaa mieltä ja ennen kaikkea olen sitä mieltä, että meidän pitäisi kehittää Erasmus-ohjelmaa sisäisesti, niin kuin sanoinkin, kehittää sitä kolmannelle asteelle. Ei ainoastaan laajenneta opiskelijoita ajatellen, jotka eh, opiskelevat perustutkintoa, eh, vaan myös niihin opiskelijoihin, jotka eh, opiskelevat maisteritutkintoa ja jatko-opiskelijoihin myös. Ja sitten toinen tekijä, vahvistetaan, laajennetaan sitä naapuruusmaihin. Tässä mainittiin aivovuoto. Se pätee meihinkin. On sellaisia jäsenvaltioita EU-ssa, joissa on heikommat yliopistot mutta on myös, on myös kiertoa. Me emme ole keksineet muuta mahdollisuutta nyt kuin opiskella jossakin muussa jäsenvaltiossa tai muussa valtiossa, mitä tulee Bologna-prosessiin. Siinä pitäisi olla tilanne, jossa ainakin 20 prosenttia opiskelijoista pystyy opiskelemaan ulkomailla. Se antaa aina laajemman näkökulman koulutukseen ja sitä kautta saadaan myös uusia pätevyyksiä ja uutta tietoa. Me teemme töitä tämän asian parissa ja olisi erittäin hyvä, jos myös parlamentti voisi miettiä jonkin näköisiä viitearvoja Erasmus-ohjelmalle eh, EUn sisällä, minkälaisia prosentteja eh, halutaan, mihin halutaan päätyä. Me puhuimme myös aiheesta, joka on hankala uusille jäsenvaltioille. Ihmiset äh, saavat tutkinnon, äh, lähtevät naapurimaahan ja huomaavat äh, sitten, että joutuu taksiksi, niin kuin puheenjohtaja sanoi, ja jotkut muutkin puhujat puhuivat tästä. Me Puolassa sanomme, että joutuu tiskiä, tiskaajaksi ravintolaan nyt tutkintojen pätevyyksien tunnustaminen on yksi merkittävimpiä EUn ja komission tehtäviä. Minä tiedän, että pätevyyksien keskinäinen tunnustaminen on yksi lainsäädäntöehdotuksen aiheita nyt, kun komissio sellaista laatii syksyä varten, mutta jäsenvaltiot tekevät jo sen parissa töitä, että saadaan puitteet eurooppalaisille tutkinnoille. Ja näin voidaan hyväksyä ei pelkästään tutkintoja. Kyse ei ole siis piitä, pelkästään siitä, että tällainen paperinpalanen hyväksytään, vaan kyse on myös siitä, että tunnustetaan myös se, että kun on jotakin oppinut, tietyissä jäsenvaltioissa, niin se tunnustetaan muuallakin. Se on erittäin merkittävää jäsenvaltioille, että opiskelijat, jotka opiskelevat esimerkiksi Saksassa eh, tai jossakin Puolan pienessä yliopistossa, eh, taso ei välttämättä ole aivan sama, mutta se on vertailtavissa. Ja jos eh, saan saan sieltä tietyn tason tai jonkin asteen hyväksyttyä, niin se tunnustetaan muuallakin. Eh, onko vielä aikaa jäljellä, puheenjohtaja? Eh, no niin, hyvä. Minun pitäisi nyt siis vastata näihin kysymyksiin. Ja siitä syystä nämä yhteiset eh, tutkintopuitteet ovat tärkeät. Me tiedämme, mitkä ovat Bologna-prosessin heikkoudet, Eh, siinä on eh, hyvin paljon erilaisia järjestelmiä eri maissa, emmekä me voi taata yhtä yhtenäistä eh, opetusjärjestelmää EUn kautta EUn. Se ei ole tietenkään mahdollista, mutta kun Puola on nyt myös Bolognan prosessin puheenjohtajamaa, me haluamme myös katsoa sitä, mitä on saatu tähän mennessä aikaan – ja katsoa, että minkälaisia mahdollisuuksia on tutkintojen keskinäiselle tunnustamiselle ja samalla yritetään varmistua tiettyjen varmistua siitä, että, mm, että on ainoastaan tietyissä ryhmissä yliopistoja, ammattikorkeakouluja ja vastaavia Ja nyt voinkin siirtyä herra Vitskin kysymykseen Kriina yliopistosta. Kyse on Viedrinan yliopistosta. Olisi tietenkin hyvä, että meillä olisi sellaista, sellaista enemmän, että saa, annetaan rahoitusta kummastakin jäsenvaltiosta se on erinomaista. Biadrina on auttanut sekä Saksaa että Puolaa. Eh, on allekirjoitettu sopimuksia koskien eh, tiedettä opetusta. Tämä on erinomainen esimerkki tällaisesta aloitteesta ja siitä, eh, sitä pitäisi miettiä myös muissa maissa. Tässä yhdistetään valtion rahoitus, rakennerahastot ja näitä käytetään eri tarkoituksiin. Vaikuttaa siltä, e, että nyt rakennerahastot voitaisiin ottaa käyttöön, aivan kuten Puolassakin, ja tällä tavoin voitaisiin vähentää työttömyyttä e, yliopistotutkinnon suorittaneiden parissa. E, nyt kun lähdetään ulkomaille, joudutaan taksinkuljettajiksi, mutta omassa maassakin voi olla ongelmia nyt rakennerahastojen kautta voitaisiin vahvistaa investoinnit teknisiin tieteellisiin yliopistoihin ja voitaisiin myös rohkaista yliopisto-opiskelijoita, että opiskellaan niitä aineita, joista myöhemmin saa myös työtä. Tässä ollaan onnistuttu Puolassa Meillä on nyt teknisissä yliopistoissa Puolassa enemmän opiskelijoita kuin esimerkiksi opetusalalla. Me tiedämme, että työmahdollisuuksia ei niin paljon siellä ole, joten meillä on enemmän paikkoja tieteellisissä yliopistoissa. Siinä onnistutaan hyvin. En tiedä, tiedä pystyinkö kaikkiin kysymyksiin tässä edes vastaamaan. Täällä kysyttiin myös sitä, että pitäisi sopeuttaa toimintaa nykymaailmaan. Tämä Marie Curie-ohjelma, joka mainittiin, me kiinnitämme tähän paljon huomiota, koska Marie Curie oli myös puolalainen. Kodowska Curie oli hänen nimensä. Ja me haluamme kannustaa ihmisiä, jotka osallistuvat tähän ohjelmaan Varsovassa ja me todellakin toivomme, että tällaisia ohjelmia jatketaan. Ne keskittyvät ennen kaikkea tutkimukseen, mutta vielä toinen asia, jonka mainitsisin. Yliopistoissa on tärkeää, samoin kuin korkeakouluissa yleensäkin, on tärkeää, että sisältöä ja menetelmiä myös muutetaan. Me usein unohdamme opetusmenetelmät. Nykymaailmassa meillä on olemassa uutta teknologiaa ja se on päällimmäisiä haasteita sekä meille että yliopistoille. Ja aivan lopuksi vielä mainitsisin, mainitsin tässä Euroopan parlamentin päätöslauselmat, että ne pitäisi tuntea kaikissa yliopistoissa. Vaikuttaa nyt siltä, että nyt kun ehdotetaan konferenssia, joka järjestetään Krakovassa, tämä kulttuurikonferenssi on tärkeä esimerkki siitä, että edistetään parhaita käytäntöjä, parhaita ratkaisuja EUn sisällä koulutuksessa ja tutkimuksessa. Tämä on hyvin tärkeää, että me tuemme tämän tyyppisiä toimia neuvoston puheenjohtajana. Kiitoksia oikein kovasti. Ja puheenjohtaja, aivan lyhyesti vielä lopuksi. Minä olin täällä kolme vuotta, puhuin useiden ministerien kanssa, kysyin heiltä aivan kuten minulta kysytään nyt. Ja minulle oli aivan erityisen mielenkiintoista entisenä parlamentaarikkona tavata teitä nyt täällä tältä toiselta puolelta. Teidän työnne on hedelmällistä Eurooppaa ja sen kansalaisia ajatellen. Ja minä toivon, että yhteistyömme jatkuu tämän puolivuotiskauden aikana ja se on hyvää yhteistyötä. Kiitos. Paljon kiitoksia. On aina vaikea näin lyhyessä ajassa käsitellä kaikki asiat, mutta haluaisin vielä vastata herra Kellylle, Edustaja Kelly, Erasmus Erasmus, sitä ei voida tarkastella egoistisesti, itsekkäästi. Erasmus on Euroopan unionin ohjelma, ja jos me otamme mukaan naapurimaita, niin näiden naapurimaiden täytyy maksaa. He maksavat tämän osittain liittymistä edistävästä tuesta Balkanissa tai muilta, muista eurooppalaisista lähteistä, joita naapurimaat niille antavat. Se ei muuta mitään meidän budjetissamme vaan se tässä muuttaa vain tätä horisonttia, joten ei pitäisi ajatella näin tiukasti. Jos emme voi kaikkia näitä ystäviä ottaa Euroopan unionin mukaan, niin meidän tulisi ainakin pyrkiä siihen, että äh, kaikin tavoin pyrimme helpottamaan heidän pääsyään meidän kulttuuriimme käsiksi ja koulutuskysymyksiin. No niin, kiitoksia. Nyt sitten pääsemme seuraavaan kollegaan. Kyseessä on herra Tuhovski. Eli hän siis korvaa nyt tämän sairastuneen ministerin. Olkaa hyvä. Mutta nyt meidän täytyy hiukan katsoa kelloa, koska muuten me emme ehdi. I give the floor to... Annan puheenvuoron nyt herra Suhovskille. Kyllä, se oli siis hänen nimensä. Sodewski on pomone ja hänet siis korvaatte, hän on sairaana. Olkaa hyvä. Szanowni Państwo. Hyvät naiset ja herrat. Oikeastaan Puolan puheenjohtajavaltion prioriteettien kulttuurin alalla ovat sellaisia, että vastaava ministeri Zorevski ne esittäisi, mutta nyt tilanne on sellainen, että hän ikävä kyllä on sairaalassa. Hän lähettää terveisiä tälle Euroopan parlamentille. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, edustajat, Minulle on suuri kunnia, että saan tänään täällä puhua teille ja kertoa teille Puolan puheenjohtajavaltion prioriteeteista kulttuurin ja audiovisuaalisen maailman saralla. Yksi Puolan puheenjohtajavaltion prioriteeteista kulttuurin saralla on kulttuurisen kompetenssin ja luovuuden merkitys henkisen pääoman kasvattamisessa Euroopassa. Tämä liittyy hyvin tiiviisti yhteen puheenjohtajavaltion horisontaaliseen prioriteettiin eli henkiseen omaisuuteen. Totta kai me perustamme näihin aloitteisiin, jotka liittyvät kulttuuritason ydinkysymyksiin. Henkinen omaisuus on immateriaalilähde ja se on meille myöskin hyvinvoinnin lähde. Jos unioni haluaa myöskin olla luova ja haluaa saavuttaa kunnianhimoiset tavoitteet, kuten esimerkiksi Eurooppa 2020 strategian tavoitteet kasvun ja koulutuksen saralla, niin meidän täytyy käyttää henkistä pääomaamme täysimääräisesti hyväksemme. Tämä on yhteinen investointimme tulevaisuuteen. Kulttuuri kompetenssi. Tämä koskettaa sekä henkilökohtaisia henkilö, tai yksittäisiä henkilöitä ja yhteiskuntaa. Se, että voidaan ajatella luovasti, nämä eivät ole ainoastaan taiteilijoille tärkeitä kysymyksiä, vaan myöskin talous- ja elinkeinoelämässä tärkeitä. Haluaisin tässä nyt ottaa muutaman esimerkin esille on olemassa esimerkkejä siitä, että esimerkiksi lapset, jotka ovat teatterikoulutuksessa, he ovat itse varmempia, he ymmärtävät muita paremmin, ymmärtävät muiden katsontakantoja paremmin ja mm, ovat myöskin kommunikatiivisempia kuin sellaiset lapset, joita opetetaan tavallisissa luokissa – nämä lapset tulevat jo lähitulevaisuudessa ymmärtämään sen, että nämä taidot myöskin antavat heille etuja tulevassa ammatillisessa elämässä. Puolan puheenjohtajavaltio eh, ehdottaa, että neuvoston päätelmät hyväksyttäisiin liittyen synergian kulttuurin eh, koulutuksen, eh, nuorison koulutuksen ja innovaation välillä – me tulemme käsittelemään myöskin kysymyksiä, jotka liittyvät esimerkiksi koulunkäynnin keskeyttämiseen, että voidaan parantaa työllistettävyyttä niiden ihmisten kohdalla, joilla on jo kulttuurisia pätevyyksiä. Kyse on myöskin ei-teknologisista innovaatioista ja myöskin kulttuurin rahoittamisesta taideohjelmien puitteissa. Hyvät naiset ja herrat, te varmasti muistatte vielä keskustelun, joka käytiin eurooppalaista kulttuuriperintö perinnöstä. Puolan puheenjohtajavaltio lähtee siitä, että tämä hanke tulee jatkossa olemaan kulttuurin saralla johtava aloite. Me olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että Unkarin puheenjohtajakauden aikana hyvän yhteistyön ansiosta, jota parlamenttineuvosto ja komissio harjoittivat, kykenimme saavuttamaan yhteisymmärryksen kyseisestä päätöksestä. Tässä yhteydessä haluan myöskin kiittää Rova Rosudi Paljadellia, esittelijää, ja myöskin Rova Doris Pakkia, joka on valiokunnan puheenjohtaja. Haluan kiittää näitä ihmisiä hyvästä yhteistyöstä. Tekstistä saatiin poliittinen yhteisymmärrys aikaiseksi, mutta muodolliset työt menettelyä silmällä pitäen täytyy vielä toteuttaa 18. heinäkuuta. Meillä on, parlamentin, tai meillä on ensimmäinen käsittely. Parlamentti saa tekstin sitten syyskuun alussa ja on tärkeää, että me saamme kaiken toteutettua mahdollisimman nopeasti, jotta asia saadaan käsiteltyä tämän vuoden loppuun mennessä. Puolan puheenjohtajakauden aikana tulemme neuvostossa käymään keskusteluja asianosaisten nimeämisessä – jotka tulevat valvomaan Euroopan kulttuuriperintötunnusta. Kolme jäsentä tullaan nimeämään neuvostossa. Me tulemme pitämään huolen siitä, että valintakriteerit tätä tuomaristoa varten ovat päätöksen kanssa sopusoinnussa ja että neuvosto myöskin pitää niistä kiinni. Hyvät naiset ja herrat, kulttuurin saralla ei ole olemassa hyviä vertailtavissa olevia päivitettyjä tilastoja ja tämä on erittäin suuri este, jotta voidaan tarkistaa kulttuuripolitiikan tehokkuus. Jotta yhteiskunnallinen tasapaino voidaan hahmottaa kulttuurin saralla ja että voidaan myöskin eriyttää kulttuurin osuus Eurooppa 2020 strategiasta. Tarvitsemme hyviä lukuja, tilastoja. Ja jos meillä ei ole tällaisia tapoja kulttuurin edistämiseksi, niin kaikki on vain tyhjää puhetta. Totta kai lupauksista ei aina pidetä kiinni silloin kun päätöksiä tehdään ja politiikkaa hahmotellaan. Parlamentti, neuvosto ja komissio ovat jo useaan otteeseen vaatineet, että tällaisia tilastoja olisi saatava. Ja jotta saataisiin kulttuurisektorille myöskin tietty tilastomenetelmä. Tästä syystä Eurostat on vuonna 2009 ottanut Esnet-kulttuuritilasto-menetelmän käyttöön se toimii siis puitteistona tälle ja lokakuussa 2011 kun äh, asiasta pidetään konferenssi, tämä menetelmä esitellään. No, puitteisto täytyy vielä äh, täytäntöön panna ja täytyy käynnistää keskustelu siitä, miten työt voidaan, äh, miten töitä voidaan jatkaa, joita tämä menetelmä käynnistää. Tästä syystä puheenjohtajavaltio ehdottaa kulttuuriministereille, että kulttuuritilastojen tilaisuudesta keskusteltaisiin marraskuun kokouksen aikana. Me olemme valmiita tässä asettamaan tai lähettämään hyvin vahvan poliittisen merkin. Tämä tarkoittaa sitä, että tällä saralla täytyy vielä tapahtua hyvin paljon enemmän. Hyvät naiset ja herrat, yhteistyö niiden maiden kanssa, jotka kuuluvat itäiseen kumppanuutemme, on meille geopoliittinen prioriteetti tämän puheenjohtajakauden aikana. Haluan aivan lyhyesti nyt kertoa teille tärkeimmistä tapahtumista itäisen naapurustosuhteiden yhteydessä, joita me seuraavan puolen vuoden aikana pyrimme edistämään. Viime viikolla Varsovassa tapahtui konferenssi. Tämä liittyi itäiseen ulottuvuuteen ja liikkuvuuteen. Neljä Puolan ministeriötä ja komissio järjestivät kyseisen konferenssin. Tärkeimpänä tavoitteena oli parantaa liikkuvuutta koulutuksen, tutkimuksen ja kulttuurin alalla. Myöskin nuoriso ja urheilu liittyvät tähän. Liikkuvuutta tulisi parantaa EUn, Itä, Etelä-Kaukasuksen ja itäisen kumppanuuden maiden välillä. Tämä on erittäin tärkeä asia itäisen kumppanuuden huippukokousta ajatellen, joka on tarkoitus pitää syyskuussa. Tämän lisäksi myöskin puhutaan uusista mahdollisuuksista kyseisen kumppanuuden kehittämisessä. Tulokset tullaan esittämään eurooppalaisen kansalaisfoorumin yhteydessä ja tätähän, tämähän on tarkoitus järjestää marraskuun lopussa. Tulokset tullaan käsittelemään myöskin ulkoministerikokouksessa joulukuussa – Sinnehän tulee sitten itäisen kumppanuuden maitakin mukaan. Minä toivon, että kaikki nämä tapahtumat tarjoavat aloitteita ja parantavat myöskin yhteistyötä itäisen kumppanuuden maiden kohdalla. Toivon, että ne myöskin johtavat siihen, että EU-ohjelmat tulevat myöskin näiden itäisen kumppanuuden maiden käyttöön. Nyt sitten puhun prioriteeteistamme audiovisuaalisen saran kohdalla. Hyvin tärkeää tässä on digitalisointi ja myöskin kulttuuriperintömme suoja. Kun nyt ajatellaan, että digitalisointi ja kulttuuriperintömme ylläpitäminen ovat tärkeitä asioita, jotta myöskin tulevat sukupolvet voivat näistä nauttia. Tämä on äärimmäisen tärkeää kaikille yhteiskunnille uudet digitaalitekniikat eivät tarjoa meille ainoastaan mahdollisuuksia kuvien, valokuvien, kirjojen tai musiikin tallentamiseen, vaan ne myöskin mahdollistavat eurooppalaisille ja kaikille tämän maailman kansalaisille saada nopean pääsyn näiden taideteosten pariin. Me haluamme parantaa digitaalisten kirjastojen henkilökunnan pätevyyksiä Kyse on myöskin näiden kirjastojen henkilökohtaisesta käyttämisestä. No, digitaalinen ajan, ka, aikakausi, totta kai siinä myöskin voidaan kysyä, millainen rooli kulttuuriinstituutioilla on, jotka mahdollistavat kulttuuriperinnön käytön. Tästä syystä komissio onkin vuonna 2010 perustanut viisaiden työryhmän, jonka tarkoituksena on käsitellä tätä digitalisointikysymystä. Tammikuussa esitettiin raportti Uusi renessanssi, jossa esitettiin suosituksia digitaalisiin, digitaalisiin sovelluksiin liittyen ja siihen, että kulttuuritavaroista me voidaan pitää kiinni digitaalisella aikakaudella. No sitten vielä Euro, Europeana eli digitaalinen kirjasto ja sen merkitys ja millainen rooli sillä on digitaalisen maiseman luomisessa. Totta kai me tulemme myöskin käsittelemään niitä arvoja, joilla on audiovisuaalista luonnetta. Jos me pystymme pitämään kiinni omasta perinnöstämme ja myöskin antamaan sitä sitten eteenpäin Europeanan kautta esimerkiksi, niin monet teokset, jotka tähän mennessä eivät ole olleet kovinkaan tunnettuja, ovat tulevaisuudessa sellaisia, että niitä voi paremmin saada käyttöönsä. Puolan puheenjohtajavaltio ehdottaa, että digitalisointi ja kulttuuriperinnön suoja ovat sellaisia aiheita, että vastaavat ministerit käsittelevät niitä myöskin epämuodollisessa kokouksessa, joka on tarkoitus pitää, tarkoitus pitää 9. marraskuuta. No sitten digitaaliset arkistot, esimerkiksi Europeana, ovat tärkeitä, kun ajatellaan luovuutta ja koulutusta – Tätäkin aihetta käsitellään Varsovassa heinäkuussa asiantuntijakonferenssissa. Tarkoituksena on valmistella myöskin neuvoston päätöksiä alaikäisten suojelemiseksi digitaalisessa maailmassa. Tähän on olemassa komission raportti. Meiltä on kaksi suositusta, 98 ja 2006 nämä on hyväksytty. Näiden suositusten tavoitteena oli se, että pystytään parantamaan alaikäisten ja lasten turvatasoa. Digitaalinen aikakausi on aiheuttanut hyvin monia perustavanlaatuisia muutoksia audiovisuaaliseen maailmaan. Lapset ja nuoret pääsevät helpommin käyttämään näitä teknisiä laitteita. Jo pienestä pitäen he pääsevät internettiin, he pelaavat, kuuntelevat musiikkia, etsivät tietoja kotitehtävien tekemiseksi. Ja totta kai he ovat myöskin kontaktissa ystäviinsä internetin kautta. Sosiaaliset verkostot ovat erittäin suosittuja eurooppalaisten nuorten ja lasten keskuudessa. 40 prosenttia 9-12-vuotiaista lapsista ja noin kolmannes 13-16-vuotiaista nuorista ovat sellaisia, että heillä on profiili, omat sivut tällaisessa portaalissa – Lapset katsovat myöskin paljon televisiota. TV kilpailee nyt tällä hetkellä internetin kanssa ja tarjoaa sellaisia ohjelmia, että katsoja voi itse päättää, milloin hän katsoo mitä. lasten ja nuorten täytyy tietää, millaisia vaaroja internettiin liittyy, ja tästä syystä heitä täytyy suojella aivan erityisellä tavalla. No, vanhempien valvonta, mediakasvatus, digitaalinen turva ja varmuus. Ja eri palvelunumerot. Nämä ovat toimia, joita Puola puheenjohtajavaltiona aikoo käsitellä, jotta se voi varmistaa sen, että turvataso nuorten ja lasten osalta on sellainen, että sitä voidaan nostaa. No, hyvät naiset ja herrat, Niin kuin tässä edustaja Kammervertkin totesi ja keskustelussakin jo kävi ilmi, me tulemme keskittymään esimerkiksi mediaohjelmiin, mediamuuntus ja myöskin kulttuuriohjelmiin. Nämä ovat tärkeitä välineitä, jotta saadaan rahoitusta kulttuurin ja audiovisuaalisen äh, palvelun saralla. Tänä vuonna me juhlimme mediaohjelman vuosipäivää. Me tiedämme, että tämäkin sektori on erittäin tärkeä Euroopalle. Mediaohjelma on erittäin tunnettu merkki eurooppalaisten katselijoiden keskuudessa. Ja myöskin kulturaohjelma on erittäin tunnettu käyttäjien keskuudessa. Me tiedämme, että näillä kahdella sektorilla meillä on oma rahoitusväline ja ohjelmaväline, ja tämä on johtanut siihen, että EUn toiminta on tullut näkyvämmäksi, myöskin kun nämä ohjelmat ovat nyt EU-maiden, ulkopuolisten maiden käytettävissä. Kulturaohjelma ja media sekä Media Mundus päättyvät 2013. Komission täytyy seuraavalle rahoituskaudelle, eli tämän vuoden loppuun mennessä tehdä ehdotuksia. Täytyy myöskin muistuttaa siitä, että kun ajatellaan neuvotteluja näistä ohjelmista, täytyy ottaa huomioon myöskin rahoitusnäkymät 2012-2020. Puolan puheenjohtajavaltio on vakuuttunut siitä, että kulttuuriset ja audiovisuaaliset toimet ovat eurooppalaisen poliittisen projektin sydämessä. Tästä syystä on tärkeää ryhtyä ponnisteluihin, jotta kulttuuri- ja mediapyrkimyksiä tuetaan esimerkiksi kulttuuran ja median puitteissa. Ja totta kai rahoitusta täytyy olla, jotta nämä kunnianhimoiset tavoitteet voidaan saavuttaa. Hyvät naiset ja herrat, Aivan lopuksi haluaisin vielä kiittää Unkarin puheenjohtajavaltiota sen tekemästä erinomaisesta työstä. Kulttuurin roolin parantamisesta Eurooppa 2020 strategian puitteissa ja haluan kiittää myöskin sen tekemästä työstä Euroopan kulttuuriperintötunnuksen parissa. Kiitän myöskin kumppaneitamme Tanskaa ja Kyprosta niiden antamasta tuesta ja yhteistyöstä työohjelman muokkaamisesta seuraavan 18 kuukauden ajaksi. Toivon menestyksekästä yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa, jotta me voimme saavuttaa tavoitteemme. Minä lasken tukenne varaan. Ja totta kai Myöskin toivotan teidät sydämesti tervetulleeksi näihin lukuisiin kulttuuritapahtumiin, joita puheenjohtajakautemme aika, aikana järjestämme, esimerkiksi eurooppalainen kulttuurikongressi Bretslaussa. Kiitoksia oikein paljon. Kiitokset ministeri. Valtionsihteeri, niin minulla on kaksi puheenvuoropyyntöä. Herra Kavada Ranskasta. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä ministeri. Ensin sanoisin, että olemme iloisia, että näin äh, kulttuurissaan rikas äh, maa kuin Puola nyt äh, hallinnoi poliittista tätä kulttuuripolitiikkaa minä äh, täsmennän hiukan äh, kysymystä. Lainsäädäntöehdotukset, jotka koskevat monivuotisia kulttuuri- ja mediaohjelmia, joita äh, piti viime vuonna parlamentinkin tarkastella, välitetäänkö ne meille nyt syksyllä? Ja sitten me tiedämme, että 2013 monivuotinen ohjelma on tulossa päätökseen. Tarvitaan riittävästi aikaa mietinnän laadintaan. Voisitteko kertoa meille, onko teillä tällä hetkellä jo eh, selkeä aikataulu ajatellen sitä, miten tämä esitetään parlamenttiin ja mitä te itse olette mieltä mahdollisesta mediaohjelmasta, joka tulisi kulttuuriohjelmaan, kulttuuri- ja mediaohjelmaan ja sitten erityinen mediaohjelma, onko sellaista? tulossa. Tässä siis äh, täsmällisiä kysymyksiä. Kiitos. Nevedalova, de la Slovaki. Edustaja Nevedalova, Slovakiasta. Pán štátny tajomník, som veľmi rada, že ste prišli. A... Ministeri, kiitos siitä, että olette paikalla. Toivotamme kulttuuriministerille pikaista toipumista. Ohjelma kuulostaa hyvältä. Te olette todellakin asettaneet hyvin kunnianhimoisia tavoitteita ja toivon, että voitte täyttää nämä tavoitteenne ja että voitte olla hyvä esimerkki niin että voidaan todeta, että myöskin kriisin aikana voidaan eh, toimia huolimatta leikkauksista. Te puhuitte europeanasta, digitaalista, digitaalista kirjastosta. Varmaan tarkoitittekin juuri nimenomaan tätä, mitä sanoitte, mutta haluaisin kuulla, mitä te suunnittelette. Digitalisointihan on jäsenvaltioiden tehtävä. Miten te suunnittelette konkreettisesti toimivan, jotta saadaan aikaan edistysaskelia? On kuultu myös ehdotuksia ja meidän valiokuntamme pitää Lux-palkintoa hyvin tärkeänä. On ehdotettu, että Lux-palkinnosta luovuttaisiin. Toivottavasti te tuette valiokuntaamme myös tässä asiassa, että tätä ei tapahdu. Haluan sanoa heti, Lux-palkinto ei liity mitenkään komission neuvostoon. Se on ainoastaan parlamentin asia ja me teemme sen hyvin. Kiitos. Herra Takkula. Kiitoksia puheenjohtaja. Näin Alden puolesta. Myös haluan kiittää ministeriä hänen, hänen puheenvuoroaan tästä. Tässä se oli hyvin asiantunteva ja osaava ja, ja näyttää olevan kunnianhimoiset tavoitteet. Kaksi pientä asiaa nostan esille, tai itse asiassa <laughs> teki iso, isoja asioita, mutta eh, on selvää, että Eurooppa, eh, meidän Euroopan va, niin kuin valtti on siinä, että meillä on todellakin – kulttuuriperintökohteita paljon, mutta jollakin tavalla toivoisin, että näissä teidän puheenjohtajuuskaudella voitaisiin alkaa tekemään tietynlaista prioriteettia, koska nyt on olemassa nämä Unescon maailmanperintökohteet ja erilaiset eurooppalaiset kulttuuriperintökohteet ja niiden tunnukset. Ja välillä tuntuu, että se hallinnointi ja on hiukan niin vaikeaa ja, ja tuottaa toisaalta sitten se, että kun näitä uusia kulttuuriperintökohteita tulee, niin ne todellakin tuovat uudenlaista lisäarvoa Euroopalle. Eli, tässä varmaan olisi, hyvä niin niitä kartoittaa, koska välillä tuntuu, että siinä on ollut enemmän innostumista kuin onnistumista. Joka tapauksessa se on kuitenkin meidän vahvuutemme, että meillä entinen ja tämän päivän kulttuuri elää, elää yhdessä ja se on matkailullisestikin eh, tärkeä asia, tietenkin se on ihmisen identiteetin ja, ja ihan meidän historiankin kannalta tärkeä. Sitten iso kuva yksi on nämä digitaaliset sisämarkkinat, eli tämä tekijänoikeuskysymys, se nyt jollakin tavalla liittyy tähän teidänkin alueen sisään. Ja, ja vaikka enemmän puhutaankin sisällöistä, mutta siinä varmaan pitäisi yrittää löytää uusia keinoja, millä tavalla eurooppalainen kulttuuri voisi saavuttaa tämmöisen läpimurron, jos me voidaan niin kuin päästä digitaalisiin sisämarkkinoihin. Ja se olisi niin kuin sellainen boosti meidän kulttuuriteollisuudelle, kun ne pääsevät vapaammin liikkumaan. Ja niin kuin tiedämme, tällä hetkellä eri maissa on useitakin tekijäoikeusjärjestöjä, jotka syystä tai toista rajavat eh, ja, ja rajavat sitä omien intressinsä vuoksi, eivätkä näe tätä isoa kuvaa. Ja tämä olisi tietenkin tärkeää saada tätä digitaalisia sisämarkkinoita niin kuin eteenpäin myös tekijäoikeuspuolella lähitulevaisuudessa. Panie ministrze, chciałbym ogromnie podziękować za... Kiitoksia, hyvä ministeri. Minä haluaisin kiittää teitä kunnianhimoisesta ohjelmasta kulttuurin saralla. Haluaisin ähm, kiittää myös herra Strojevskia. Hän äh, no, on tehnyt tässä asiassa paljon työtä. Järjestätte varmasti paljon konferensseja ja syyskuussa meidän valiokuntamme eh, tulee Wroclawiin, eh, jossa järjestetään Euroopan eh, kulttuurihuippukokous. Siellä puhutaan kulttuurin roolista ja silloin me voimme jatkaa tämänpäiväistä keskustelua. Haluaisin nyt kiittää ennen kaikkea teitä ja rohkaista teitä, hyvä ministeri, teidän pitäisi miettiä myös ähm, kulttuurikoulutusta, audiovisuaalista äh, ulottuvuutta, Euroopan äh, elokuvan tulevaisuutta. Minä olen tehnyt työtä tämän äh, asiaa käsittelevän mietinnön parissa. Kulttuuri ja kaikki ne mahdollisuudet, joita kansalaisilla pitäisi olla. Tämä pätee muihinkin ministereihin. Useimmissa maissa ei ole kulttuuriopetusta, ehkä vain Ranskassa, tai sitten se on hyvin alhaisella tasolla. Erittäin hyvä, että puutuitte kysymykseen. Ehkä tässä voisin vielä toistaa, että olen tyytyväinen mediakulttuuriohjelmiin. Tämä on olennainen asia. Kohderyhmät näissä ryhmissä, niidenkin pitäisi olla tietoisia rakenteista ja sisällöstä. Nämä ohjelmat ovat erittäin haastavia ja kun puhutaan audiovisuaalisista ohjelmista, joita mainitsitte, meidän pitää miettiä myös aikajanaa ja meidän lainsääntäjinä on syytä miettiä myös Euroopan kirjailijoiden luovuutta ja minä haluaisin, että olette tiukkana keskusteluissa muiden ministereiden kanssa jotta taataan korkea rahoitustaso ja tehdään ero näiden ohjelmien välillä. Kiitoksia ja seuraavaksi edustaja Kelly. Kiitos. Ensinnäkin kiitokset ministerille hyvin älykkäistä ja selkeistä kommenteista, joita hän esitti eri asioista, jotka liittyvät kulttuuriperintöön, digitalisointiin, sosiaalisiin verkostoihin ja niin edelleen. Alussa mainitset mainitsitte tilastoja, jotka liittyvät jotka liittyvät arvoon, joka on teatterikoulutuksella. Onko tällaista tehty muiden kulttuuritoimintojen osalta? Ja mielenkiintoinen asia oli myös se, että puhuitte siitä, että luodaan viisaiden miesten ryhmä, jonka tehtävä olisi tarkastella digitalisointia ja niin edelleen onko yhtään naista tässä viisaiden miesten ryhmässä? Great. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan tervehtiä Puolan ministeriä. Ja aivan lyhyesti, minulla olisi aivan lyhyt kysymys. Te puhuitte Euroopan historian talohankkeesta hankkeen mainitsematta. Tämä asia kiinnostaisi minua, kuten edustaja Hannu Takkulakin totesi. This is the topic of the parliament. Tämä parlamentin aihe se ei liity mitenkään neuvostoon tai komissioon. Pyydän. Sitä huolimatta kuitenkin haluaisin kuulla mielipiteen tästä asiasta. please. No niin, valtiosihteeri, olkaa hyvä. Hyvät naiset ja herrat, todellakin on niin, että näiden ohjelmien osalta niiden yhdistäminen tai ei, niin kuuntelin kyllä tarkkaan, että mitä niistä sanottiin. Minulla on paljon kokemusta tällä saralla. Meillä on sama käsitys. Ne ohjelmat, jotka toimivat hyvin kulttuurialueella, kuten kultura tai media, media mundus niin ikään, niillä on tällainen merkki tai nimike, ne ovat todella paljon saavuttaneet ja on tärkeää pitää kiinni näistä ohjelmista, jotka toimivat erinomaisella tavalla, jos tuottaja perustaa rahaston, niin sitten hän, hän käyttää myöskin näitä ohjelmia, koska hän antaa, se antaa sitten enemmän. Ja tämä sitten johtaa siihen, että eurooppalaista elokuvateollisuutta saadaan vahvistettua ja siitähän tässä on kyse uudet nimet tai jonkin hyvän muuttaminen, niin sehän on aina riski. Totta kai me odotamme ensin komission ehdotuksia, mutta voin nyt jo sanoa teille, että olen samaa mieltä niiden kanssa, jotka totesivat, että nämä ohjelmat ovat tärkeitä. Ja tässä hengessä me tulemme myöskin jatkamaan. Nämä ovat hyviä merkkejä, etikettejä, ne toimivat. Meidän ei pitäisi tässä nyt niitä muuttaa, siis muuttaa sellaista, joka on, on hyvä ja mikä toimii hyvin. Sitten eh, edustaja Neveda Lova. Eh, ki- kiitoksia eh, puheenjohtaja Euroopan. z dużymi emocjami podeszła do tego projektu. E, tähän suhtauduttiin hyvin e, tunteenomaisesti, mutta sattuu olemaan niin, että minä olen käsitellyt näitä e, tekijänoikeusasioita myös. Yhteiset arkistot ja ne kirjastot, yhteiset laitokset, jotka kattaisivat näitä töitä ja tallenteita. Tässä herää kysymyksiä aina tekijänoikeusasioista ja jos me haluamme onnistua europeanassa ja silloin täytyy hoitaa rahoitusasiat kuntoon ja me hoidimme niin, että se jatkuisi, mutta puheenjohtajavaltiona me aiomme tehdä töitä hyvin tehokkaasti koskien näitä harvinaisia töitä. Eh, jos nämä eh, hankkeet, kuten esimerkiksi Europeana, eh, tulevat esiin, joten kaikki aloitteet, joilla digitalisoitaisiin, kerättäisiin töitä ja te, annettaisiin ne saataville tätä kautta. Sitten täällä käsiteltiin myöskin paljon tekijänoikeuksia. Tämä on todella suuri haaste Euroopalle. Ja myöskin herra Takkula puhui tästä kyseisestä aiheesta. Minä vielä jatkan siitä myöskin, mitä puheenjohtaja totesi. Tämä eurooppalainen kulttuuriperintötunnus. Sehän on eurooppalainen kulttuurimerkki on myöskin olemassa Unescon kulttuuriperintö, mutta on tärkeää, että meillä on myöskin tämä eurooppalainen kulttuuriperintötunnus. Se on hyvin vahva nimike. Ja tämä on myöskin hyvä aloite. Kyse on myöskin siitä, että mitä me haluamme tehdä sillä, jos meillä on tai jos me haluaisimme tällaisen kulttuuriperintötunnuksen, niin meidän täytyy ensin tuoda erinomaisia asiantuntijoita yhteen. jotka löytävät yhteisen ajatuksen, idean kulttuuriperintötunnusta varten. Totta kai näiden täytyy olla kaikkein parhaimmat mahdolliset tavoitteet, jotka ovat esimerkkinä Euroopalle ja jotka ovat yhteydessä omiin, oman eurooppalaisen perintöön. Eli täytyy löytää hyvä ajatus, hyvä idea, minkä perusteella äh, arvioidaan näitä kulttuuriperintötunnustuotteita. No sitten vielä tilastoista. No maantiede, maantieteellisyys totta kai on tässä tärkeä asia, mutta ei tässä laatuakaan pidä unohtaa. Se on äärimmäisen tärkeää. No sitten vielä ongelma, josta meidän tulee puhua kerta toisensa jälkeen. Yhtäältä Euroopan perus, yksi perustusmyytti on vapaus, mutta toisaalta, ja tämä voidaan nähdä myöskin nyt digitaalisella aikakaudella, on niin, että Tänä päivänä meillä on edessämme sellainen perinne, joka edistää myöskin tekijänoikeuksien turvaa. Tekijän täytyy olla ainoa oikeuksien omistaja tässä omassa tuotteessaan. Ei ole olemassa vaihtoehtoja. Tai tässä täytyy myöskin parantaa näiden kulttuuri tuotteiden saatavuutta, mutta se ei saa tapahtua tekijänoikeuksien loukkaamisen kautta. Joten se, että täytyy mahdollistaa se, että näitä tuotteita voi mahdollisimman laajasti käyttää. Tähän on olemassa jo ajatus, mutta täytyy tietysti tarkistaa vielä sen toimivuus. Täytyy kunnioittaa sitä, että luoja, tuotteen luoja on tekijänoikeuksien ainoa omistaja. Minä puhuin myöskin lasten ja nuorten suojelemisesta verkossa. Tämä on erittäin suuri haaste. Ehkäpä me voisimme luoda tällaisen luettelon turvallisista tuotteista, mutta kyllä tässä ihmisten vapauksiakin pitää kunnioittaa valinnanvapauksia. No sitten herra Boris, tekin puhuitte siitä, että jos me nyt pohdimme näitä ohjelmia, niin on tärkeää, että me teemme hitaita muutoksia emmekä ryhdy nopeisiin toimiin. Tämä on jo todettu. Ja sitten minulle esitettiin vielä kysymys liittyen tilastotietoihin – Tässä on tehty tutkimuksia myöskin Puolassa. Esitettiin myöskin kysymys liittyen kulttuurikoulutukseen. Ja nythän on niin, että kulttuurikoulutus on opetusministerin alaisuudessa. Meillä on erittäin hyvä järjestelmä. Koko kouluajan tai koko tämä ajanjakso kuuluu opetusministeriölle. Tästä syystä meillä onkin koherentti järjestelmä kulttuurikoulutuksessa. Tämä johtaa sitten siihen, että me voimme esimerkiksi kouluttaa aivan erinomaisia muusikoita. Voitte nähdä esimerkiksi hienon puolalaisten taiteilijoiden näyttelyn Bursassa. Ne ovat kaikki taideakatemi- taideakatemioistamme valmistuneita taiteilijoita. Ja tämä on todellakin meille tärkeä asia, kulttuurikoulutus. Niin, minä uskon puheenjohtaja, että olen tässä nyt vastannut kaikkiin kysymyksiin. Kiitoksia. Me tiedämme, kuinka paljon Puolasta on tullut taidetta, josta voimme nauttia. Ja todellakin voin suositella kaikille Bosain näyttelyä. Toivon, että te kaikki menisitte sinne. Se on todellakin sen arvoinen. Kiitoksia vielä kerran tästä puheenvuorosta. Haluaisin vielä tässä puhua, eli tästä ennakkohälytysjärjestelmästämme media osalta se on johtanut siihen, että media ohjelma ei katoa, sellainen tulee olemaan. Minä puhuin eilen komission kanssa. Joten tästä voimme kyllä olla rauhassa. Me saamme ensinnäkin enemmän rahaa ja toisekseen tässä paketissa media on näkyvissä, että me tässä kadota näkyvyyttä. Ja me, jotka tästä Lux-palkintoa esimerkiksi käsittelemme, niin me tiedämme, miten tärkeä mediaohjelma on. Meidän ei tarvitse enää kovasti taistella. Minä totesin eilen illalla, että äh, ei voi olla niin, että äh, meille marraskuussa tulevat nämä ohjelmat äh, ja sanotaan, että ota tai jätä. Sanoin, että olisi hienoa, jos hän epävirallisesti edes ottaisi meidät mukaan tähän ennen kuin päätöksiä tehdään. Hän kyllä tämän näytti käsittävän. En tiedä, tekeekö hän siitä johtopäätöksiä vai ei. Toivon, että hän tämän tekee, koska muuten tästä tulee erittäin hankala juttu vuoden lopussa. Tehän kaikki olette minun puolellani. Joku puhui, Hannu, niin että tämä ei olisi niin tärkeää. Mutta Hannu, kyllä me sinutkin saamme vielä vakuutettua. Kiitoksia, ministeri ja nyt sitten seuraava ministeri, urheiluministeri. Kiitos. Nyt täällä on siis urheiluministeri, herra Giej, joka vastaa urheilusta ja matkailusta. Ja mehän tiedämme, että herra Fisas huomenna esittelee mietintönsä, joka käsittelee urheilua, joten voimme kuvitella, että täällä tulee ihastuttavaa ajatusten vaihtoa. Tervetuloa. Niin, olkaa hyvä. Jos olette valmis, herra ministeri, teillä on puheenvuoro. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja, hyvät äh, Euroopan parlamentin jäsenet. Minulle on suuri kunnia ilo olla äh, puhumassa täällä äh, Puolan puheenjohtajakaudesta urheilun alalla. Minä annan lyhyen alustuksen ja sen jälkeen vastaan mielelläni kysymyksiin. Olen täysin tietoinen siitä, miten tärkeä asia urheilu on Euroopan parlamentille. Haluaisin vakuuttaa teille, että Puola puheenjohtajavaltiona ja minä henkilökohtaisesti me kannatamme tätä hyvää yhteistyötä, joka on ollut parlamentin ja neuvoston välillä ja se on tarjonnut meille edistysaskelia urheilun saralla, varsinkin Lissabonin sopimuksen myötä. Tämän vuoden alussa komissio hyväksyi tiedonannon siitä, mitkä ovat urheilun suuntaviivat ja koordinaatio. Sen jälkeen komissio hyväksyi ja neuvosto hyväksyi eh, työohjelman urheilun alalla seuraaviksi eh, kolmeksi vuodeksi. Mm, komissio ja eh, Puola puheenjohtajavaltiona me aiomme täytäntöönpanna ensimmäistä työohjelmaa urheilun saralla. Euroopan parlamentin mietinnöt, joita valmistelee tällä hetkellä eh, edustaja Santiago Fisas, se vaikuttaa merkittävästi tuohon työohjelmaan. Minä olen jo lukenut asiakirjan ja olen vakuuttunut siitä, että se on tärkeä askel eteenpäin siinä, että eh, varmistutaan eh, urheilun olevan tärkeä osa Euroopan politiikkaa. Puolan painopistealueet urheilun alalla – ovat seuraavat. Kehitetään uusia eurooppalaisia aloitteita urheilun alalla ja täytäntöön pannaan myös seuraavien kuuden kuukauden aikana. Keskitymme seuraaviin ajankohtaisiin aiheisiin. Ensinnäkin urheilun integriteetti, sosiaalinen ulottuvuus urheilussa ja urheilupolitiikka, joka perustuu talous, talouden faktoihin. Tämä ei ole mikään sattumanvarainen valinta. EU pitäisi tukea urheilua sen koulutusulottuvuudessa myös. Me otimme sen mukaan painopistealueisiin, mutta urheilun ihanteet ja urheilun arvot, ne olisivat merkityksettömiä, jos emme ottaisi mukaan myös urheilun omaa eheyttä ja sen integrisyyttä. Niinpä me haluamme osoittaa, että urheilu on tärkeää myös kokonaisuutena taloudelle. Se saa aikaan tietenkin kuluja, mutta myös tuloja EUn jäsenvaltioiden budjetteihin. On tärkeää siis tukea urheilua. Meidän tavoitteemme ovat hyvin kunnianhimoiset. Nyt puhuisin vähän tarkemmin näistä painopistealueista. Ensimmäinen painopistealue on urheilun eheyden koskemattomuuden uhat. Millä tavoin urheilua uhataan? Ensinnäkin kyse on sopupeleistä ja toiseksi urheilu ja doping. Nämä ovat tällä hetkellä uhkia, jotka ovat merkittävimpiä urheilun alalla. Sopupelit ja korruptiot ja toimia, ovat toimia, että varmistetaan, että ihmiset saavat uhkapelistä tuloja. Online-pelaus kehittyy erittäin nopeasti tällä hetkellä ja Euroopassa on jatkuvasti skandaaleja tällä alalla. Tämä on urheilun reilua peliä vastaan. Nyt kun torjutaan sopupelejä, siinä pitäisi tarkastella asiaa hyvin laajasti. Ja eh, urheilujärjestöjen pitäisi olla tässä toiminnassa mukana. Hyvä hallintotapa myös urheilussa olisi tätä myötä tärkeää. Tässä yhteydessä voimme mainita myös neuvoston kokouksen, joka pidetään marraskuussa. Mitä tulee sitten sopupeleihin, Puola aikoo ehdottaa marraskuun kokouksessa – useitakin näkökohtia, jotka liittyvät asiaan. Me haluamme vedota ensinnäkin kaikkiin jäsenvaltioihin, jotta ne äh, miettisivät urheilupetoksia rikoksina omissa äh, oikeusjärjestelmissään. Ja äh, pyritään löytämään myös varoja, jotta voidaan tutkia tällaista rikollista toimintaa. Me haluaisimme rohkaista poliisiyhteistyöhön ja myös oikeuslaitoksen pitäisi tehdä yhteistyötä. Me haluaisimme rohkaista sitä, että oikeus, oikeuden valvontajärjestelmä toimii yhteistyössä myös vedonlyöntijärjestöjen kanssa. Tämä olisi merkittävä lisäarvo ja sitä kautta jäsenvaltioiden viranomaiset voisivat käyttää kaikkea käytettävissä olevaa tietoa. Ja samaan aikaan meillä on pyrkimys taata se, että tekijänoikeuksia noudatetaan. Halutaan varmistua siitä, että torjutaan urheilupetoksia. Haluamme myös vedota, vedota jäsenvaltioihin, joita täytäntöön pannaan koulutusohjelmia, joissa kerrotaan eri osapuolille, tuomareille ja niin edelleen, mitä heidän pitäisi tehdä, miten pitäisi toimia, eh, kun he huomaavat, että sopupelejä on me haluaisimme tässä yhdessä komission ja äh, pelijärjestöjen kanssa äh, tehdä yhteistyötä ja me odotamme parlamentiltakin äh, hyvää yhteistyötä. Toinen uhka eurooppalaiselle urheilulle on doping. Doping on urheilupetos, koska se menee reilua peliä vastaan ja se motivoi urheilijoita, harrastelija urheilijoita ja sitä kautta painostetaan myös ammattiurheilijoita. Se pilaa urheilun kuvan ja imagon. Siinä on mukana myös oikeudellinen aspekti, juridinen aspekti liikkumisen vapauden suojelu. Siinä me tarvitsemme koordinoitua lähestymistapaa Eurooppa-tasolla, jotta voimme torjua dopingia Euroopan sisällä. Meidän pitää tehdä töitä myös eh, dopingin vastaisten järjestöjen kanssa meidän pitää varmistua siitä, että mekin olemme edustettuina näissä järjestöissä ja me puhumme niissä järjestöissä yhdellä äänellä. Siitä syystä Puola haluaisi esittää käytännesääntöjä, jotka liittyvät kantamme EUn kannan koordinointiin dopingjärjestöissä ja näin olisimme edustettuina myös. Me haluaisimme varmistua siitä, että meidän mm, kautemme on jatkossakin maailmassa tässä järjestössä. Puolan puheenjohtajakauden muita painopistealueita on urheilun sosiaalinen ulottuvuus. Urheilu on sosiaalista toimintaa ja se perustuu paljolti vapaaehtoistyöhön se vaikuttaa myös sosiaaliseen koheesioon ja integraation ja osallisuuteen. Asiasta valmistellaan asiakirja juuri vapaaehtoisuudesta ja aktiivisesta kansallisuudesta, kansalaisuudesta me laadimme syksyllä asiakirjan tästä. Siinä komissiota ja jäsenvaltioita kannustetaan luomaan myönteiset olosuhteet vapaaehtoistyölle ja haluamme asiassa myös yhteisrahoitusta rajat ylittäville hankkeille urheilun alalla. Ja tämä on 2011 vapaaehtoisvuoden linjan mukainen. Olemme vakuuttuneita siitä, että vapaaehtoistyön pitäisi olla hyvin keskeistä Euroopan urheiluelämässä. Meidän pitäisi kuitenkin muistaa, että tämä e, ei ole mitenkään aikarajoitteinen e, prioriteetti, koska 2012 järjestetään UEFA e, Cup ja tämä perustuu paljolti vapaaehtoistyöhön tämäkin tapahtuma sen jälkeen, kun tämä toiminta päättyy silloin. Meidän täytyy toimia myös jokapäiväisessä elämässämme. Se on erittäin suuri haaste, haaste vapaaehtoistyö. Ja myös jälkeenpäin pitää asian parissa tehdä töitä. Me järjestämme useita konferensseja puheenjohtajakaudella ja näistä ensimmäisenä heinäkuussa itäinen ulottuvuus liikkuvuudessa. Siinä edistetään eurooppalaisia arvoja ja itäisen kumppanuuden jäsenvaltioiden lähentymistä EUn EU-hun 18.19. päivä heinäkuuta järjestämme tasa, tasa-arvoa urheiluelämän kautta konferenssin, millä tavoin voidaan käyttää urheilua siinä, että torjutaan syrjintää, varsinkin ajatellen vammaisia, vanhuksia, eri vähemmistöjä. Esimerkiksi tavoitteena on tarjota naisille menestystä omalla ammattiurallaan sitten syyskuussa järjestetään konferenssi Varsovassa. Siinä aiheena on vapaaehtoisuudesta äh, urheilujohtajuuteen, miten varmistetaan se, että vapaaehtoisista voi tulla aktiivisia työntekijöitä esimerkiksi urheilujärjestöissä ja seuroissa. Ja vielä viimeinen painopistealue talouden faktat ja urheilu. Urheilu on osa taloutta, usein unohdamme sen ja näinä vaikeina aikoina Puola päätti keskittyä tähänkin ja painottaa sitä, miten tärkeä urheilu on taloudelle ja talouselämälle. Meidän mielestämme kannattaa tukea urheilua Eurooppa-tasolla taloudellisesti, ei ainoastaan sen tähden, että se on tärkeää yhteiskunnalle ja koulutukselle, vaan myös taloudelle. Me päätimme tukea urheilusatelliittitiliä. E, esimerkiksi Itävalta, Kypros, ovat esittäneet ensimmäiset kansalliset tuloksensa ja Puolassa tämä tili, joka perustuu nykyiseen tilastotietoon, siinä kerrotaan, että urheilu on 2 prosenttia BKTstä, mutta me annamme tästä tarkempaa tietoa epävirallisessa ministerikokouksessa Krakovassa. Tämän lisäksi Haluaisimme vielä mainita suurten urheilutapahtumien vaikutuksen talouselämään ja me esitämme myös UEFA Eurocupin tuloksista Euroopalle. Mutta kun nyt puhutaan nyt urheilun vaikutuksesta talouteen, pitää muistaa myös rahoitus Eurooppa-tasolla. Me olemme aivan vakuuttuneita siitä, että urheilu pitää mainita seuraavissa rahoituspuitteissa. Sen tähden olemme tyytyväisiä komission ehdotukseen vuosille 2014-2020. Niissä urheilu otetaan, urheilukoulutus otetaan mukaan. Minä toivon, että hyvä yhteistyö neuvoston, komission ja parlamentin välillä, toivon, että se jatkuu. Ja haluan vielä painottaa sitä, että meidän ohjelmamme onnistuu ainoastaan, jos kaikki osapuolet, mukaan lukien jäsenvaltiot, Euroopan unionin toimielimet ja myös urheiluelämä ovat samassa tiimissä kaikki. Kiitoksia kovasti. Vastaan mielelläni kysymyksiin. Kiitos. Vielen Dank, Herr Minister. Kiitoksia herra ministeri Me olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että te olette sellainen, joka tuntee urheilun merkityksen ja myöskin tuo sen esille ja toivomme todella paljon sitä, että tulemme saamaan urheiluohjelman, mutta koska emme tiedä vielä, miltä kaikki tulee näyttämään, olemme kyllä havainneet, että rahoituskehyksessä, jonka olemme saaneet nähtäväksi urheilua mainittu, joten voimme kyllä lähteä siitä, että jotakin nyt tulemme saamaan, mutta tämä täytyy ottaa vakavasti. Kuten te sanoitte, niin urheilu on hyvin moniulotteinen asia. Se ei ole ainoastaan hupi, vaan taloudellinen, terveyteen liittyvä tekijä, tekijä, joka ottaa kansalaisyhteiskunnan mukaan. Te sanoitte tämän kaiken loistavasti. Täällä on neljä puheenvuoropyyntöä. Edustaja Boskurt. Hyvä, ehm, Nou, welkom minister. Eh, ik ben heel blij eh, dat u zo uitvoerig... Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. On erittäin hyvä, että tulitte tänne puhumaan Puolan puheenjohtajakaudesta. Minä itse valmistelen lausuntoa, joka liittyy urheiluun. Ehm, nämä ovat aiheita, joista tekin puhuitte nämä sopupelit, eh, tästä on annettu jo tiedonantoja, mutta minulla on pari kysymystä. Olen sitä mieltä, että urheilun alalla petos, eh, sitä pitäisi pitää rikollisena, mutta joskus kestää melko kauan ennen kuin eh, tulee tuomioita. Euroopan unionin jäsenvaltioissa oikeusjärjestelmät ovat hyvin erilaiset ja nämä asiat kohdataan eri tavoin. Puhutaan petoksista, korruptiosta eh, ja eh, lahjonnasta. Tässä on hyvin erilaisia muotoja. Ja eh, minun mielestäni Tämä on sellainen ilmiö, jota nähdään kaikkialla Euroopassa, mutta esimerkiksi Turkissa, Suomissahan tätä on ollut myös, Saksassa, Sveitsissä, joten on erittäin tärkeää, että tähän asiaan puututaan mahdollisimman nopeasti eikö marraskuussa voitaisiin katsoa, onko Europolin puitteissa mahdollista käynnistää tutkimusryhmää tässä asiassa. Voitaisiin tehdä rajat ylittävää yhteistyötä. Jo olisi tärkeää, että tulisi tämä rajat ylittävä ulottuvuus myös näiden ongelmien käsittelyyn ja äh, sitten minulle heräsi kysymys, äh, olen samaa mieltä, että meidän pitää tehdä yhteistyötä äh, vedonlyöntijärjestöjen kanssa, mutta hyvin vaikeata, kun monet niistä ovat Aasiassa ja ne juuri ovat vastuussa siitä, että käytäytytään hyvin, mutta en tiedä, miten yhteistyötä voidaan sitten tehdä. Ja sitten dopingista vielä käytännön säännöistä erittäin hyvä, mutta mm, doping on ollut ongelmana jo pitkään. Siinä käsittely vaihtelee eri jäsenvaltioissa. Jokaisella on omat painopisteensä, omat toimintatapansa. Miten tässä toimitaan? 2012 eh, Euroopan eh, Euroopan mestaruuskisojen aikana. Siellä pyrittiin torjumaan rasismia ja tämäkin on asia, johon pitäisi puuttua. Oletteko äh, miettinyt näitä kysymyksiä? Kiitos. Santiago. Santiago. Muchas gracias. Kiitos puhemies. Puheenjohtaja, kiitos herra ministeri, kiitos näistä hyvistä ajatuksista, jotka liittyvät urheiluun tämän puhukauden aikana. Meillä oli jo tilaisuus tavata teidät, edustaja, johon kanssa oli mielenkiintoista käydä ajatusta vaihtoa teidän kanssanne. En aio puhua kovinkaan paljon, koska kuten puheenjohtaja sanoi, aamulla tulen esittelemään mietinnön, mietintö, joka on olemaan hiukan rajoitetumpi kuin mitä olisin halunnut, mutta on olemassa rajoituksia sille, miten saa, su, miten suuri teksti voi olla, ja ajattelen kaikkia tarkistuksia, joita on, voidaan tietysti kuitenkin täydentää vielä tekstiä. Olin iloinen kuullessani, että Puola puheenjohtajavaltiona haluaa todellakin eh, tarttua korruptioon urheilun piirissä, joka on myös asia, joka on minun mietinnössäni esillä. Mutta jotta tämä olisi tehokasta, on eh, käsiteltävä tätä rikosta samalla tavoin eri Euroopan maissa, koska määritelmät ovat erilaisia eri maissa ja minusta ei olisi kovinkaan käytännöllistä toimia. Muuten on hyvin tärkeää, että saadaan aikaan eh, selkeä määritelmä sille, mikä on tällainen korruptiorikos, jotta kaikki valtiot voisivat ottaa eh, vertailukelpoisia, tehdä siellä vertailukelpoisia ratkaisuja. Mitä tulee sitten taisteluun dopingia vastaan, minusta se on perustavanlaatuinen asia luulen, että taistelu dopingia vastaan sen täytyy toteutua todellakin siinä, että pyritään torjumaan aineita, joita käytetään dopingissa. Lissabonin sopimuksessa on artikkeli, eh, artikla 200 tai jotakin, joka mahdollistaa sen, että <clears throat> voidaan taistella humekauppaa vastaan. Ja minusta eh, voitaisiin käyttää tätä myöskin taistelun dopingaineita vastaan katsoitte, että doping on asia, joka liittyy myöskin petokseen, mutta, mutta kyllä se ei kuitenkaan ole pelkästään eh, do, petoksesta, kyse on myöskin rikoksesta terveyttä vastaan, ja minua huolestuttaa doping enemmän eh, erilaisissa oppilaitoksissa ja urheiluseuroissa kuin siellä, missä sitä voidaan katsoa petoksesta. Totta kai siis se on petos myöskin, mutta se on asia, joka vaikuttaa ne kaikkia terveyteen. Ja taistelun dopingen vastaan täytyy ottaa huomioon myöskin urheilut, urheilijat. On tarpeen kunnioittaa urheilijoiden arvokkuutta. Te puhuitte myös siitä, että Euroopan täytyy pyrkiä taistelemaan sitä vastaan, että on petoksia pelien piirissä meidän täytyy saada tätä varten sopiva tuomioistuin tätä varten Euroopan puitteissa ja Sveitsin lainsäädäntö ei, jota tällä hetkellä odotetaan kansainvälisten järjestöjen puitteissa ole samanlaista kuin yhteisön järjestöjen lainsäädäntö. Joissakin on myöskin mainittu omaisuudesta, sen tunnustamisesta ei pelkästään äh, älyllisen omaisuuden tunnustamisesta, vaan myöskin äh, siitä omaisuudesta, joka liittyy urheilullisiin sisältöihin. Suuret äh, tiedosalan yritykset, heitä tämä ei kiinnosta, tämä ei kovinkaan paljon hyvät oli mielellään keskustella siitä, mutta minusta on, on tärkeää, että jos me, jos me tunnustamme sen, että on jonkin omaisuutta, se, että urheilutilaisuuksia, pystymme tehokkaammin taistelemaan myöskin petosta vastaan. Mitä tulee sitten tähän vapaaehtoisuuteen, se osaltaan on hyvin olennainen kysymys urheilun puitteissa Euroopassa, nimenomaan vapaaehtoistoiminta seuroissa. Tämä pitäisi ottaa huomioon miksi verotuksessa, mikä on hyvin tärkeä asia. Niin, on monia muitakin asioita, joista haluaisin puhua, mutta jotain tässä halutaan nyt esille. Mutta haluaisin kuitenkin tietää hiukan siitä, mikä on ministerin mielipide siitä, että annamme tukea urheilijoille. Ajattelen nimenomaan tätä mahdollisuutta äh, kahteen uraan. Aiemmin puhun korkeakouluasioista vastaamisterin kanssa samasta asiasta. Minusta on tärkeää, että kun on urheilijoita, jotka halutaan, joilla on ura urheilijoina, on tärkeää, että he pystyvät urheiluuran jälkeen harjoittamaan ammattia tai että heillä on ura yhteiskunnassa. Aina selvityksiä, joita on tehty urheilussa, on, urheilussa aikaan 500 eh, 000 työpaikkaa Euroopassa ja se edustaa 3,2 prosenttia eh, eh, bruttokansantuotteesta Euroopassa hyvin tärkeää, koska olette myöskin matkalainen ministeri, että tässä Euroopassa, Euroopan unionissa myöskin Pitäisi katsoa myöskin, että matkailu osalta urheilua, sitä miten urheilutapahtumat vetävät paljon matkailijoita. Kiitoksia. Nyt vielä edustaja Takkula. Ole hyvä lyhyesti. Kiitoksia puheenjohtaja. Omasta ja edustamaani urheiluseuran eli Alden puolesta haluan ensinnäkin kiittää ministeriä loistavasta puheenvuorosta. Täytyy todeta, että Oikeastaan te katoitte melkein kaikki ne alueet, mitä voi vain kuvitella katettavaksi, eli erittäin, erittäin hyvä ja perusteltu puheenvuoro. Ja voi tässä todeta, kun aikaa täytyy säästää, että Santiago Fisas on meillä raportoijana, on tekemässä hienoa raporttia. Uskon, että Puola tulee tukemaan myös hänen, hänen raporttiaan. Itse olen siinä vain nöyrä, nöyrä hänen tukijansa. Ja, ja yksi asia, minkä haluaisin nostaa, ennen muuta esille on tämä dual career, eli tämä mahdollisuus nuorille urheilulle. Näen, että se on yksi asia, mikä, mihin Euroopassa nyt täytyy todella niin kuin tarttua. Ja toinen on myös tämä yliopistojen, tai se mahdollistaa myös, että yliopistoissa me voimakkaammin saataisiin myöskin ja korkeakoulussa tätä urheiluelämää. Yhdysvallat on tästä loistava esimerkki, heidän yliopistosarjat. Myöskin me voisimme luoda jotakin Euroopan laajuisia yliopistosarjoja eri, eri urheilulajien ympärille. Se myöskin nostaisi yliopistojen profiilia, mutta se nostaisi urheilun profiilia. Te toitte esille noista, noita uhkia, mitä on tällä hetkellä, mutta myös mahdollisuuksia. Ja minun mielestä meidän urheiluihmisinä pitää viedä urheiluohjelmaa tämmöinen myönteinen sivu edellä eteenpäin. Eli kansanterveydelliset vaikutukset, ylipäätään terveysvaikutukset, ja työssäjaksamisen vaikutukset ja näin edespäin, koska urheilu on kuitenkin 95 prosenttisesti tai sanoisin 99 prosenttisesti myönteinen asia. Siellä on sitten prosentin verran tai ehkä jossakin vähän enemmän, mutta muutaman prosentin verran näitä kielteisiä vaikutuksia ja pidetään tämä myönteinen esillä. Ja lopuksi haluan todeta, kun meidän puheenjohtajamme on tänään puhunut näistä ohjelmista, olen itse sitä mieltä, että tärkeämpiä siis on aina ohjelman sisältö kuin nimi mutta jos urheiluohjelmalle halutaan nimeä, niin tietenkin tuli mieleen, että Puolan puheenjohtajuuskaudella se voisi olla Irina Tsevinska, jonka muistan nuoruudesta hyvänä yleisurheilijana, mutta ehkä se on kuitenkin Adam Malis, koska hän on lentänyt kaikkien meidän eurooppalaisten sydämiin ja toivon, että tämäkin mm, tämäkin urheiluohjelma voi olla tällainen korkealle ja pitkälle kantava lentävä ohjelma, joka tulee synnyttämään suurta eurooppalaista lisäarvoa. Joten näin pitkälle olen valmis menemään nimimyönnytyksissä. En vaadi Matti Nykästä siihen, vaan Adam Malis sopii hyvin. Mutta siitäkin huolimatta olkoon sitten nimi Malis. Sisältö on tärkein ja sisältöön meidän täytyy satsata. Sehr gut. Hieno. Mutta eipä nyt lennetä liian korkealle, koska sitten ei päästä koskaan määränpäähän. No niin, Boris. Dziękuję bardzo. Zgadzam się. Kiitos. Niin, kyllä, minä todella kuuntelin kiinnostuneena, mitä täällä puhuttiin. Teillä on hyvin paljon tässä käsillä kollegamme mietintö, joka on äärimmäisen tärkeä koko tälle sektorille, julkisille ja yksityisille. Urheilu tarvitsee kunnianhimoisia tavoitteita ja juuri tätä koordinointia, josta te puhuitte kiitoksia, että te olette tämän kunnianhimoisen ohjelman ottaneet esille ja me parlamenttinahan työstämme sitä. Me haluamme olla eurooppalaisen urheilun ääni. Ja haluamme tietysti edistää myöskin urheilun tilannetta Euroopan politiikassa. No, haluan ottaa kaksi asiaa esille. Ja Tämähän liittyy myöskin monivuotiseen rahoituskehykseen. Viime vuosina Puolassa on tapahtunut suurin investointi urheiluun koko Euroopan tasolla. Yli 200 000 urheilutoimenpidettä lapsille perustettiin siellä esimerkiksi jalkapallokenttiä ja kaikkea mahdollista, kaikkea sellaista, missä lapset voivat harrastaa liikuntaa ja urheilua. Totta kai meidän pitäisi myöskin tarjota näitä hyviä käytänteitä muille maille. Ja tästä syystä ehdotukseni onkin, että seuraavassa tai tulevassa koheesiopolitiikassa, missä meillä on 400 miljardia euroa, niin meidän pitäisi siinä yhteydessä todeta, että urheilu on äärimmäisen tärkeää, sen yhteiskunnallinen ulottuvuus, että kaikki saavat samat mahdollisuudet. Urheilullahan on tässä yhteydessä nimenomaan äärimmäisen merkittävä rooli, niin että koululaiset kaikkialla Euroopassa pääsevät käyttämään näitä urheilullisia infrastruktuureja hyväkseen. Sitten vielä yksi asia, josta jo puhuttiinkin meillä on erittäin suuri Euroopan sosiaalirahasto. Sitäkin voitaisiin käyttää esimerkiksi sellaisten urheilijoiden hyväksi, jotka ovat urheiluuransa lopussa, että he esimerkiksi voisivat saada korkeakoulutuksen rahoitettua, jotta nämä urheilijat sitten EUn rahoituksen kautta voivat toimia tällaisessa roolissa ja sitten voisivat antaa myöskin tätä tietotaitoa eteenpäin nuorisolle. Tässä meillä voisi olla merkittävä rooli, ei nyt ainoastaan tämän Puolan puheenjohtajakauden aikana. Ja tietysti myöskin Santiagon mietintö tulisi ottaa huomioon. Suuret kiitokset äh, kollega Senesin vielä. Kiitoksia kovasti. Erittäin suurella mielenkiinnolla minäkin kuuntelin äh, tätä Puolan puheenjohtajakauden urheilupainopistealueiden esittelyä. Mutta minä kaipasin tässä yhtä erityiskysymystä. Tässä kiinnitetään paljon huomiota naisten osallistumiseen esimerkiksi hallintoneuvostoihin ja hallituksiin pörssiyrityksissä. Ja nyt on osoitettu, että jos naiset ovat mukana tällaisen yrityksen hallituksessa, silloin tulee parempia tuloksia. Valitettavasti urheiluseuroissa ei ole riittävästi naisia johdossa. He ovat kyllä mukana toiminnassa joissakin, joissakin johtoelimissä on jo olemassa kiintiöitä naisille. Ja minä itse laadin lausuntoa Santiagon mietintöön. Minä teen töitä naisten oikeuksien valiokunnassa ja meidän mielestämme pitäisi miettiä myös, minkälaista kiintiötasoa voitaisiin urheilualalla esittää johtoelimiin Eh, niinpä kysyisin, aikooko Puola puheenjohtajakaudellaan puuttua tähän kysymykseen ja missä määrin teitä tämä asia kiinnostaa puheenjohtajavaltiona, koska naisten asiat, naisasiat ovat tuskin eh, läsnä lainkaan nämä eh, painopistealueissa. Amatula. Herra Matula. Voi fiu Felicitări domnului ministru. Haluan onnitella ministeriä hänen käyttämästään puheenvuorosta. Me olemme puhuneet hyvin paljon huippuurheilusta, emmekä niinkään massojen urheilusta. Totta kai teillä on tietyt kompetenssit urheilun saralla. Haluaisin kuitenkin esittää teille kysymyksen. Miten te näette urheilun roolin ja paikan, mikä näillä joukkueurheilusta, koska kyllähän esimerkiksi nuoret ja aikuisetkin tarvitsevat tätä ja haluaisin myöskin lisätä siihen, mitä kollegat totesivat. Miten näette tämän massaurheilun roolin kouluissa ja tulevaisuudessa? Totta kai on myöskin olemassa linkki matkailuun. Maratonjuoksu esimerkiksi Brysselissä tai Pariisissa tai Roomassa, siihen osallistuu kymmeniä tuhansia ihmisiä Euroopassa. Ja tämä on myöskin erittäin tärkeä kansanterveyden kannalta ja myöskin Euroopan kansalaisten tulevaisuuden kannalta. Kiitoksia, toivotan teille paljon onnea. Kiitoksia. Edustaja Kosta vielä lyhyesti. Niin, minä puhun hyvin lyhyesti. Minä kuulin ilolla sen, mitä ministeri sanoi. Tässä kolme näkökohtaa, jotka liittyvät urheiluun, urheilupolitiikkaan. Olen kollegojen kanssa samaa mieltä siitä, että pitäisi vahvistaa mahdollisuutta tehdä yhteistyötä pitää vaihtaa enemmän tietoa poliisiyhteistyötä. Tässä Fisa sanoi, että pitäisi perustaa tuomioistuin ja pitäisi antaa aivan selkeä viesti siitä, että Eurooppa haluaa olla mukana tässä. Tietenkin nämä ohjelmat ovat hyödyllisiä ja auttavat pääsemään eteenpäin. Toiseksi urheilun saatavuus Tämä on ikään kuin uuden tyyppinen oikeus eh, Euroopan unionin kansalaisille. Minä mietin tässä, miten te näkisitte tämän asian ennemmin kuin asetetaan tiettyjä eh, tavoitteita eh, esimerkiksi ajatellen koulupudokkaita, miten voimme analysoida eh, sitä, millainen eh, urheilun saatavuus on eurooppalaisilla, varsinkin nuorilla. Aika usein eh, kyse on terveysasiasta, mutta kyse on usein myös siitä, että miten helposti urheilu on kansalaisten saatavilla. Puhuitte kulttuurivaliokunnan mukaan ottamisesta myös äh, naisten oikeuksien valiokunnalle. Tämä on tärkeää, koska tällä alueella on myös äh, epätasa-arvoa. Äh, Ajattelen vammaisia. Meillä on esimerkiksi YK ja Euroopan unionin sopimukset. Vammaisjärjestöt usein sanovat, että näitä sopimuksia ei kunnolla panna täytäntöön. Ja lisäksi Lissabonin sopimuksen myötä tämäkin ala muuttuu. Me emme oikein tiedä, onko meille tulossa kunnon varat tähän. Aikooko puolue puheenjohtajakaudellaan panostaa tähän puoleen asiassa? Miten kehitystä nähdään Eurooppa-tasolla? Dziękuję bardzo. Przede wszystkim chciałbym podziękować za zainteresowanie naszymi priorytetami. Niin, kuuntelin mielenkiinnolla esitettyjä kommentteja. Urheilu tulee olemaan e, todellakin tärkeä asia myös hänen valiokuntanne työssä, mutta nyt sitten näihin kysymyksiin. Meillähän on aikaa vain kuusi kuukautta. Kaikkea ei voida ratkaista tänä aikana, mutta toivon, että hyvällä yhteistyöllä – parlamentin kanssa voimme saavuttaa ainakin joitakin asioita. Herra Fisasin mietintö tietysti on tärkeä meille, sillä meidän prioriteettimme ovat sen mukaisia, mitä herra Fisas on kirjoittanut mietintöönsä. Nyt sitten kysymyksiin. Puhuttiin sopupeleistä, manipuloinnista. Se on rajat ylittävä kansainvälinen ongelma. Ja siksi on tärkeää, että tämän ilmiön torjuminen on asia, johon ryhdytään. Se on vielä mutkikkaampi asia kuin doping, mutta pelien manipulointi on yhteydessä järjestäytyneeseen rikollisuuteen, jolloin tarvitaan koordinoitua toimintaa Euroopan tasolla ja jopa kansainvälisellä tasolla. Tämä tietysti on totta myös dopingin torjunnassa. Siinäkin täytyy toimia kansainvälisellä tasolla. Ja Barahan tekee juuri tätä. Näin tulemmekin sitten dopingia koskevaan vihreään kirjaan, jota komissio valmistelee. Ja myös eh, petoksen ja sovupelien torjunnassa tämä on hyvin tärkeä kysymys. Tähän mennessä Puola, Italia, Espanja, Yhdistynyt kuningaskunta ovat tehneet Dovingista rikoksen. Saksassa ja Ranskassa asiaa vielä pohditaan. Monet Euroopan maat siis harkitsevat tällaisen lähestymistavan käyttöönottoa, mutta tietysti me toivomme, että useammat jäsenvaltiot ryhtyisivät toimimaan nimenomaan tässä mielessä. Mitä Santiago Fissas sanoi, kuten sanoin, mietintö on tärkeä. Siinä katsotaan hyvin monia urheilun ulottuvuuksia. Siinä puhutaan myöskin huumeista, dopingista – Meidän täytyy toimia dopingen vastaan aivan samalla tavalla kuin toimia huumekauppaa vastaan. Se on aivan yhtä vaarallista. Se on aivan yhtä vaarallista kuin mikä tahansa huumavilla aineella käytävä kauppa. Eurooppalainen tuomioistuin, se on hyvä ajatus. Siinä voitaisiin ratkaista monia ongelmia tai saattaa ne oikeuden eteen. Tämä on minusta hyvä aloite. Sitten tämä urheilijoiden kaksi uraa. Se on hyvin tärkeä kysymys. Sillä vain monet, vain harvat urheilulajit ovat sellaisia, että, että parhaimmat näiden lajien harjoittajat voisivat ansaita niin paljon, että heillä uran, urheiluran päättymisen jälkeen olisi riittävästi varoja. Joten me täytyy huolehtia siitä, että urheilijoiden kaksoisura otetaan huomioon. Me haluamme tukea urheilijoita, jotta he voivat opiskella ja rahoitamme myös opiskelun käynnistämistä urheiluuran jälkeen, jotta urheilijat voivat valmistautua siirtymiseen työmarkkinoille. Ehkä tämä on myöskin mahdollista koulutusalan ohjelmien puitteissa. Ja tietysti myöskin eh, sosiaalirahaston puitteissa. Voisitteko mennä keskustelemaan ulkopuolelle tai olkaapa hiljaa siellä joko? Okay. Jak jeszcze o e, mm, problem wzorców osobowych, sport ma też znaczenie edukacji. Niin. Ja urheilu hyvänä esimerkkinä. Tietysti urheiluun sisältyy tällainen koulutuksellinen komponentti, ja me tietysti tukenut voimakkaasti siihen, että urheilussa ollaan rehellisiä, koska urheilijat ovat nuorisolle myös roolimalleja. Jos käykin esille, käykin ilmi, että tunnettu urheilija on huijari, silloin tämä koulutuksellinen vaikutus katoaa. Ja on tärkeää, että kaikin keinoin tuetaan nimenomaan vilpittömyyttä urheilun puitteissa. Täällä puhuttiin myöskin naisista johtoasemissa kansainvälisissä urheilujärjestöissä. Tietysti on vaikea puhua siitä, että kumpikin sukupuoli olisi tasapuolisesti edustettuna, mutta totta kai hyvän hallinnon hengessä – on tärkeää ottaa asia huomioon kansainvälisissä urheilujärjestöissä. Ja totta kai yksi ehto hyvälle hallinnolle on se, että kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet päästä johtoelimiin. Tällä tavoinkin voin päästä siihen, että enemmän naisia on mukana johtoelimissä. Ja sitten vielä eräs asia, tällaisen joukkourheilun tukeminen – Usein on sellainen tunne, että kestään liikaa ammattilaisurheiluun. On tärkeää, että tuetaan joukkourheilua ja sitä ajatusta, että urheilu on kaikkia varten. On tärkeää antaa tukea tällaiselle joukkourheilulle ja tukea urheilutapahtumia, jotka ovat osoitettuja kaikille. Lasten ja nuorten ruuminen kunto, sen ylläpitäminen kouluissa on tärkeää, mutta myös vanhemmilla on tässä asiassa tehtävänsä vanhemmat voivat välittää lapsilleen sen viestin, että urheilulla on merkitystä, että on tärkeää pitää yllä fyysistä kuntoa. Ja totta kai täytyy olla myöskin sellaisia urheilutapahtumia, jotka ovat tarjottuja kaikille. Sitten ylipäätään urheiluun mukaan pääseminen, sen avoimuus, on tärkeää, että mahdollisimman monilla on mahdollisuus osallistua urheiluun, että poistetaan esteitä niin, että luodaan tietty infrastruktuuri, eli on olemassa riittävästi urheilulaitoksia, jotka ovat maksuttomia. Puolassa meillä on ohjelma, joka on pantu toimimaan, jolla pyritään rakentamaan sellaisia urheilulaitoksia, joiden käyttäminen on ympäri vuoden maksutonta. Ja tällä tavalla me olemme myöskin poistaneet niitä mahdollisia rahoituksellisia esteitä, jotka ovat estäneet nuorissa osallistumasta urheilutapahtumiin, koska on niin, että ei ole syrjintää, pelkästään syrjintää, joka perustuisi ikään tai, tai mahdollisiin fyysisiin esteisiin, vaan myöskin sellaista, joka perustuu pelkästään taloudelliseen tilanteeseen. On tärkeää, että urheilu on maksutonta ja että poistetaan sellaiset rahoitukseen liittyvät esteet, jotka estävät sen, että jotakin urheilua harjoitetaan. Tämän olemme pyrkineet saavuttamaan tietyllä ohjelmalla. Kiitos kysymyksistä. Toivon, että vastasin riittävästi. Suuret kiitokset. Nyt olemme tässä Puolan puheenjohtajavaltion esittelyn päätöksessä. Te voitte kyllä luottaa meihin näissä toimissamme ja toivottavasti vuoden lopussa näemme hiukan tarkemmin, mikä näiden ohjelmien tilanne on myöskin teidän avullanne. Kiitoksia, että pysytte täällä näin kauan ja me näemme sitten iltapäivällä meillä on kuulemistilaisuus. Me emme tee sitä puheenjohtajan takia, vaan se on meille kaikille tarkoitettu. Toivon, että kollegat löytävät tiensä tänne ja huomenna sitten aamupäivällä meillä on äänestys ja siellä tarvitaan kortit. Teidän täytyy tulla iltapäivällä, jotta kuulette, että toistan tämän. No niin, hienoa, että olette paikalla. Hyvää ruokahalua. Kiitokset myöskin tulkeille, sanoo puheenjohtaja. Kiitos.